Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Allez, nous allons reprendre... No niin, no niin, ryhdytäänpäs nyt käsiksi töihin. Esityslistan hyväksyminen. Ehkä se voitaneen hyväksyä, jos se ei ole mitään vastustavia ääniä. Kokouspöytäkirjan hyväksyminen tammikuun 21. ja 2. päivä tältä vuodelta, nekin voitaneen hyväksyä. Jos ei kukaan vastusta, hyvä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Te olette nyt ihan onnekkaita. Minulla ei ole mitään tiedotettavaa. Eli käyvekä sitten heti käsittelemään kohtaa neljä. Matkailualaa käsittelevä työryhmä. Vaaliajankohta lähestyy, on aivan ovella ja meidän pitää nyt aloittaa puhua yhteenvedoista, mutta myös näkymistä, perspektiivistä, mitä tulevaisuus meille tarjoaa ennen kaikkea matkailussa. Sen takia tänä päivänä me järjestämme viimeisen keskustelun mielipiteen vaihdon tässä matkailualaa käsittelevässä työryhmässä. Meillä on tarkoituksena keskustella viidestä keskeisestä äh, akselista eurooppalaisessa matkailu, matkailussa, mitä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana ja vähän tarkastella, mitkä ovat mahdollisuudet tulevaisuudessa. Matkailu on täysimittaisena EU-politiikassa mukana ja ei pitäne mainitakaan, ei tarvitse mainita tätä kuuluisaa konferenssia vuodelta 2017, joka pidettiin parlamentissa kansainvälisenä matkailupäivänä. Tämän lisäksi marraskuussa 2018 täysistunnossa pyydettiin, että otettaisiin uusi tai lisättäisiin uusi budjettikohta matkailulle tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Meidän valiokuntamme on, tämän, on te linjannut työnsä tämän suuntaisesti. Nyt voin toivottaa tänne tervetulleeksi seuraavat puhujat, rouva Anna Atanasopulu. Atanasopulu. Kiitos, että olette tullut tänne. Te olette pää, komission kasvupääosaston mm, matkailua ja nousevien teollisuusalojen yksikön johtaja. Erittäin mukavaa, että olette tullut tänne. Sitten meillä on täällä herra Eduardo Santander, joka on tullut myöskin meidän valikuntamme kokoukseen. Te olette European Travel Commissionin toimeenpaneva johtaja. Tervetuloa myöskin tänne. Meidän nämä kaksi henkilöä antavat meille lyhyen esityksen näistä viimeisimmistä näkymistä matkailulla, matkailualalla. Ja haluan muistuttaa teille, että teidän aikanne on hyvin rajattu. Teillä on seitsemän minuuttia varattu kummallekin. Hyvä. Sen jälkeen, kun olemme kuulleet teidän kummankin esityksen, me voimme avata keskustelun kaikille täällä salissa. MEPit voivat tehdä kysymyksiä, mutta aloitan ensiksi varapuheenjohtajasta valiokunnastamme. Rike voi esitellä meille tämän työryhmän yhteenvedon tuloksia viimeisten vuosien aikana. Olkaa hyvä, kymmenisen minuuttia. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Anna, kedves Eduardo. Kiitoksia haluaisin toivottaa teidät kummatkin tervetulleeksi tähän valiokuntaan, mutta myöskin ammattiliittojen edustajat ja muiden sidosryhmien edustajat, jotka ovat paikalla. Kun valmistauduin edelliseen työryhmän kokoukseen, katsoin hiukan menneisyyteen ja katsoin, mitä viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut. Ja hiukan tarkastelin kaikkea, mitä Euroopan parlamentti on tehnyt matkailun osalta. Eli kerron teille kahdesta asiasta. Ensinnäkin liikennevaliokunta on ollut mukana lainsäädäntötyössä Euroopan parlamentissa – ja se on ollut mukana tavanomaisessa parlamentaarisessa toiminnassa. Matkailuhan ei ole aihe, josta puhuttaisiin viikoittain, kun ajatellaan lainsäädäntöä. Mutta jo tällä kaudella me olemme ottaneet usean otteeseen kantaa oli kyse sitten viisumiasioista tai muista kysymyksistä, kuten kalastuksesta. tai yhteistyötaloudesta. Eli hyvät kollegat, me olemme olleet mukana kaikessa tässä toiminnassa. kaikkein tärkein tulos tästä työstä on Demonten ja Monteron mietintö koskien matkailuun liittyviä haasteita. Ja haluaisin kiittää kollegoita heidän tekemästään työstä. Mutta varsinainen tuloshan ei ole se, mitä tehdään parlamentissa, vaan pikemminkin tulokset, jotka koituvat näiden toimien jälkeen. Meillä on ollut viisi ministerikokousta näiden asioiden tiimoilta, viisi epämuodollista neuvoston kokousta – ja liikennevaliokunta oli mukana näissä kokouksissa. Olemme monta kertaa keskustelleet matkailusta vastaavan komission jäsenen kanssa. Ja uutta oli myöskin se, että meillä on nyt strategista yhteistyötä kansainvälisen matkailijärjestön pääsihteerin kanssa. Eli valiokuntamme aloitteesta parlamentin puhemies on solminut sopimuksia, joista käy ilmi, millaista vastuuta parlamentilla on ollut matkailun alalla. Meillä on nyt syvemmät yhteydet alueiden komiteaan matkailukysymyksissä. Olemme järjestäneet useita tapahtumia, joissa mukana oli kollegoitamme ja myöskin alueiden komitean edustajia. Olemme myöskin ottaneet kantaa monin alueiden komitean lausuntoihin 11 miljoonaa euroa on varattu pilottihankkeisiin. ja muihin aloitteisiin. Erinäisiä ohjelmia on käynnistetty kollegoidemme aloitteesta. Euroopan komissio on vahvistanut, että koskaan aikaisemmin ei ole käytetty tällaisia summia matkailuun ja matkailun pilottihankkeisiin. Ja puheenjohtaja myöskin on huomannut, että olemme saaneet aikaan onnistumisia esimerkiksi viime syksynä. Me saimme oman budjettikohdan matkailulle. Parlamentti ja parlamentin puhemies järjestivät matkailun teemapäivän ja korkean tason konferenssin matkailun alalla – jotta voisimme täydentää näitä tietoja ja lukuja. Haluaisin vielä korostaa, että minulle tärkeintä on se, että olemme päivittäin yhteydessä matkailualan järjestöihin. Komission edustaja ja Eduardo Santander – VTCstä ovat olleet, ovat myöskin mukana tässä kokouksessa. Täällä on myöskin Botor paikalla ja muita alan edustajia. Ja tavoitteemme on hyväksyä tietynlainen manifesto sen suhteen, miten jatkossa toimimme Olemme siis saaneet yhdessä aikaan tämän asiakirjan. Ja tämä on merkittävä osa lainsäädäntöä. Se ei ollut tavoitteemme, vaan pikemminkin se, että meillä on päivittäisiä yhteyksiä eri järjestöihin. Eli tulevaisuudessakin meidän täytyy jatkaa yhteistyötä alan kanssa. Olen edustanut valiokuntaa 35 eri yhteydessä Brysselin ulkopuolella. Ja yhteensä 200 tapahtumaa on järjestetty Brysselissä. Eli kiitoksia tästä yhteistyöstä Kiitos kaikille. Ja muistuttaisin vielä, että haluamme kiittää UN KSVOta ja haluaisin kiittää pääsihteeriä. Aion jatkaa tätä työtä vielä toukokuun jälkeenkin ja jatkamme tätä yhteistyötä. Kiitos. Kiitos paljon, herra Ujeli. Kaikki nyt tietävät, että te olette ehdokkaana. Tämä tuli nyt sanotuksi. Sen jälkeen kuulemme Arlan asiantuntijoita. Rouva Atanasopulu. Olkaa hyvä. Seitsemän minuuttia on teille varattu. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja Uh, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät ystävät. Johtuen horisontaalista luonteestaan useat EUn toimet vaikuttavat matkailuun, sisämarkkina, digitaaliset sisämarkkina, teollisuuspolitiikka, kuluttajan suoja, liikenne- ja energia, aluepolitiikka, koulutus, verotus, viisumipolitiikka, nämä ovat ehkä ne näkyvimmät. Ja tästä syystä komissio tekee työtä, jotta voitaisiin valtavirtaistaa matkailualan edut eri toiminta-alueilla. Niitä varmistetaan johdonmukaisuus ja täydentämyys erilaisten aloitteiden välillä EUn tasolla. EU-matkailupolitiikka on siksi osa integroitua matkailun lähestymistapaa. Viimeisen viiden vuoden aikana komissio on tehnyt erilaisia aloitteita matkailun alalla ja tämä valiokunta on työstänyt useinta niitä. Ja olemme myös ehdottaneet, eh, että eh, otetaan käyttöön erilaisia määrärahoja eh, esimerkiksi aluekehitysrahaston puitteissa yli 3,5 miljardia ja euroa on korvamerkitty matkailulle vuoteen 2020 mennessä. talisten toimien lisäksi komissio on kehittänyt kohdistettuja toimia matkailun edistämiseksi. Ja nyt tänä päivänä minä keskityn tähän EUn matkailupolitiikkaan, alan, jossa EUlla on vain rajallista toimivaltuutta parantaa matkailutoimijoiden kilpailukykyä. EU-matkailupolitiikan budjetti on kosmeohjelman alaisena ja se on 42 miljoonaa euroa vuosille 2014 ja 2019. Tälle samalle ajanjaksolle komissio on pannut täytäntöön erilaisia valmistelutoimia ja pilottihankkeita matkailun alalla yhteensä 11,5 miljoonan euron osalta ja haluamme kiittää parlamenttia ja tätä valiokuntaa näistä ehdotuksista. Kiitos parlamentin ja tämän valiokunnan aktiivisen toiminnan. Olemme laatineet intensiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä, joka on tuottanut jonkin verran myönteistä tulosta. Ensinnäkin meillä on yhteinen näkemys matkailun pää prioriteeteista EUn alalla. Komissiossa me keskitymme näihin avainprioriteettialueisiin Mm, laajempaa poliittista taustaa vastaan, joka löytyy matkailun tiedonannosta vuodelta 2010, uudistetusta strategiasta vuodelta 2017 Euroopan parlamentin päätöslauselmasta matkailun edistämistä Euroopassa vuodelta 2015. Nämä viisi avainprioriteettialuetta, jos voin ne lyhyesti esitellä. Ensinnäkin yritämme parantaa puitteita matkailualan yrityksille ja kannustaa älykkäisiin julkisiin investointeihin. Toiseksi keskitymme älykkääseen matkailuun, edistämme innovointia matkailussa, autamme digitaaliseen siirtymään ja muun muassa taloutta Kolmanneksi kestävä matkailu, edistämme matkailua, resurssitehokkuutta, kiertotaloutta, matkailuvirtojen tasapainoista hallintaa ja matkailutuotteita tuotteiden monipuolistamista. Neljänneksi keskitymme matkailualan työvoiman kestävyyteen, keskitymme pätevyyksiin ja työpaikkoihin ja viidenneksi yritämme puuttua kansainvälisen kilpailun haasteisiin kansainvälistämällä matkailua ja edistämällä Eurooppaa matkailukohteena. Nyt viimeisenä minuutteina haluaisin vähän korostaa erilaisia aloitteita jokaisen prioriteetin alaisena, jotka olemme panneet täytäntöön viimeisen viiden aikana. Ensimmäisen prioriteetin puitteissa puiteolosuhteet, investoinnit ja rahoituksen saanti on erittäin tärkeää matkailualan yrityksille. Siksi olemme tehneet ohjekirjan EU-rahoituksesta matkailun alalla, joka on olemassa kaikilla EUn virallisilla kielillä, jotta matkailualan toimijat voivat tietää, millaisia rahoituslähteitä heidän käytettävissään on. Kosme-ohjelman puitteissa olemme tukeneet yli 100 ylikansallista matkailualoitetta, jossa on ollut yli 150 pk-yritystä ja 200 matkailualan yrittäjää mukana. Tämä johti ylikansallisiin innovatiivisiin aloitteisiin, kestäviin, äh, osallistaviin äh, matkailuhankkeisiin myöskin rannikoilla mm, ja merialueilla. Kahdeksan eurooppalaista aluetta tekee tällä hetkellä meidän tuellamme yhteistyötä helpottaakseen innovatiivista kapasiteettia ja kehittääkseen investointihankkeita digitalisaatiosta ja massadatan käytöstä sekä turvallisuudesta matkailussa. Sitten tämä toinen prioriteetti, älykäs matkailu, innovointi, digitaalinen muutos, alusta äh, talous. Haluaisin korostaa muutamia asioita. Ensinnäkin rahoitamme ensimmäistä ylikansallista verkostoa, jossa tuodaan yhteen kymmenen kumppania yhdeksästä jäsenvaltiosta, jotta voitaisiin edistää ja suurentaa matkailualan yrityksiä. Loimme 2015 verkoston, jota voitaisiin käsitellä matkailun ja digitalisaation haasteita. Tämä verkosto kokoontuu vielä kaksi kertaa tänä vuonna. Olemme myös antaneet tukea digitalisoitumisessa pk-yrityksille erilaisten webinaarien kautta, joita järjestimme. Yli 120 000 000 matkailualan yrittäjää katsoi nämä webinaarit. Lisäksi järjestimme viidessä jäsenvaltiossa paikallisia seminaareja. Toimimme myös alustatalouden alalla lyhytaikaisten huoneenvuokrauksen suhteen. Loimme joitakin työryhmiä, että voitaisiin selventää EU-lainsäädäntöä tällä alalla ja löytää parhaita käytänteitä. Mm, ja me saimme koottua sovellettavat säännöt EUn alueella, jotka esiteltiin viime vuonna korkean tason konferenssissa Brysselissä. Komissio jatkaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, jotta voitaisiin valvoa jakamissa talouden kehitystä majoitusalalla. Seuraamme siis tätä ilmiötä tarkkaan. Sitten älykäs turismi, koska älykkyys yhä läheisemmin liittyy matkailuun. Me eh, keskitymme tähän Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan ah, pilottihankkeeseen matkailun pääkaupungit. Tänä vuonna 2019 Helsinki ja Lyon ovat ensimmäiset älykkään matkailun pääkaupungit ja ne valittiin 38 hakijakaupungista 19 jäsenvaltiosta. Vuoden 2020 kilpailu on käynnistynyt ja se jatkuu 10. toukokuuta saakka. Tämän aloitteen kautta haluamme luoda eurooppalaisten kaupunkien foorumin, jotka jakavat kokemuksia älykkään matkailun kehittämisestä. Sitten kolmas prioriteetti, kestävä ja vastuullinen matkailu. On totta, että kestävyys on merkittävää matkailussa monestakin näkökulmasta, taloudellisesta, sosioekonomisesta ja kulttuurista näkökulmasta. Siksi olemme COSME-ohjelman puitteissa lisänneet tukeamme 5 miljoonaa euroa, jotta voitaisiin edistää kapasiteettiin laatimista kestävässä matkailussa. Tällä edistämme vapaaehtoisia välineitä, kuten Etissiä, joka on vapaaehtoinen indikaattorijärjestelmä, tai eden, joka on eurooppalaisten huippukohteiden verkosto, joka edistää matkailua vähemmän tunnetuilla alueilla. Sitten neljäs prioriteetti, resilienssi, pätevyyksien kehittäminen. Tässä olemme tutkineet, mitä puutteita pätevyyksissä matkailualan toimijoilla on ja loimme asiakirjan, jonka avulla haluamme EU-tasolla edistää pätevyyksien eteenpäin viemistä EUlla. Toivottavasti EUssa, toivottavasti vuoteen 2020 mennessä saamme tämän hankkeen päätökseen. Ja sitten viimeinen asia, kansainvälistyminen ja kansainvälinen kilpailu. On totta, että EU kattaa 40 prosenttia maailmanlaajuisesta matkailumarkkinoista, mutta on myös totta, että osuutemme pienenee kansainvälisen kilpailun puristuksessa. Ja siksi me keskitymme nyt pitkän matkan matkailuun ja erityisesti PK-yrityksiin matkailualalla. Me tuemme Euroopan matkailukomissiota erityinen elin, joka edistää EU-ta kolmansien maiden markkinoilla 12,7 miljoonalla vuosina 2014-2021. Suuri osa tästä budjetista on kohdistettu siihen, että luodaan yhteinen yhteistyöfoorumi, jossa netti- ja muilla mainoskampanjoilla voidaan esitellä meidän matkailutarjontaamme. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos me emme luo mahdollisuuksia matkailualan yrittäjille päästä uusille markkinoille. Siksi olemme tukeneet EU-matkailualan e, kansainvälistymistä erityisesti PK-yrityksille, 3,1 miljoonan euron budjetilla, jolla järjestimme e, erilaisia tapahtumia 2018 ja 2019. EU-Kiina-matkailu vuonna 2018 meillä oli mahdollisuus yhdistää nämä kaksi asiaa, kansainvälistyminen ja matkailun edistäminen. Tämän vuoden tulokset ovat varsin myönteisiä. Kiinalaisten matkailijoiden määrä on lisääntynyt 7,9 prosentilla vuoden 2018 viimeisen neljän kuukauden aikana ja meillä on myös hyvin paljon varauksia vuoden 2019 ensimmäiselle neljälle kuukaudelle Kiinasta. Ehkäpä Euroopan matkailukomissio käsittelee tätä vähän tarkemmin, mutta kun katsotaan tämän EU-Kiina-vuoden tuloksia, niin on kaksi asiaa, jotka haluan nostaa esiin yrityspuolella – Toimme yhteen noin tuhat eurooppalaista ja 800 kiinalaista yritystä matkailumessuilla Kiinassa ja noin 150 tapahtumaa järjestettiin EU-ssa kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Tietenkään tämä työ ei lopu. Vuonna 2019 ja myöhemmin aiomme jatkaa yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa edistääksemme yhteistyötä matkailuyritysten välillä ja lisätäksemme vastavuoroista ymmärtämistä. Ja nyt päädän, pääsen tulevaisuuteen. Tähän päätän puheenvuoroni. Niin kun katsomme tulevaisuutta, aiomme jatkaa näiden prioriteettien parissa, jotka esittelimme tänään. Miksi? Koska haluamme valtavirtaistaa matkailua kaikissa EUn toiminta-aloilla. Matkailu on horisontaalinen ala. Tämä näkyy myös komission ehdotuksissa seuraavissa monivuotisissa rahoituspuitteissa. Toivomme että saamme kattavaa ja täydentävää tukea eri välineissä, kohesiopolitiikassa, Invest EUssa, Horisontti Euroopassa, yhtenäismarkkinaohjelmassa ja muissa ohjelmissa. Tietenkin neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä monivuotista rahoituspuitteista ovat vasta käynnissä. Toivottavasti ne varmistavat hyvän rahoituksen matkailulle. Ja yhdessä kollegoiden kanssa komissiossa olemme sitoutuneita siihen, että haluamme tukea EUn matkailualaa ja pk-yrityksiä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Very, very important for us. Kiitoksia. Tämä on meille hyvin tärkeää. Mutta haluaisin, että Eduardo Ehkä seitsemän minuuttia, riittääkö se? Ole hyvä, Eduardo Santander, Good afternoon and thanks so much. Kiitoksia Isvan tästä kutsusta. Minulla oli pakko vastata tähän kutsuun ei ainoastaan Euroopan matkailukomission, vaan myöskin tämän matkailun manifeston takia. Ja siksi tulin tänne. En ole täällä yksin, vaan edustan täällä instituutiotani, instituutiotani mutta tuolla salin takaosassa on tuttuja kasvoja ja on todellakin hienoa, että voin edustaa teitä täällä tänään. No miksi sitten manifesto, pieni muistutus, miksi tähän lähdettiin niin monen valiokunnan jäsenen avulla, erityisesti vara puheenjohtajan Isvanin kanssa teemme työtä. Ensinnäkin meillä pitää olla yhteinen ääni ala on niin sirpaloitunutta ja se nähtiin haittana. Eli te kaikki olette pyytäneet samoja asioita, eli miten voisimme auttaa teitä. Eli tällaista yhteistä ääntä tarvittiin. Ja sitten meillä oli myöskin yhteinen tavoite. Todelliset tavoitteet ovat yhteiset saavutukset, ja vihdoinkin saimme yhtenäistettyä äänemme. Eli nämä luvut ovat teille kaikille tuttuja, mutta en koskaan väsy toistelemaan niitä. Matkailusta on paljon myönteisiä vaikutuksia Euroopan kansalaisille ja myöskin taloudelle ja työpaikoille ja kasvulle monilla Euroopan aloilla. Eli meidän pitää tätä toistella, mutta ei pelkästään täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa, vaan myöskin muualla päivittäisessä työssämme sidosryhmille, ystävillemme ja perheenjäsenillemme. Kyse ei ole pelkästään siitä, että menee viikonlopuksi johonkin mukavaan paikkaan. Aloitteen nimi on Matkailu, kasvu ja kehitys. Tämähän on tärkeä prioriteetti Junckerin komissiolle. Eli oli hyvin tärkeää saattaa tämä linjaan Junckerin komission kanssa. Tässä on kahdeksan prioriteettia, jotka pitävät edelleen paikkansa. Siellä on kilpailukyky, digitalisaatio, hyvä hallinto, taidot, kestävyys, liikenneyhteydet. Tässä valiokunnassa varmaan kuukausittain on puhuttu näistä asioista. Valtaosa prioriteeteista ei ole riittävästi esillä, mutta palaamme tähän kohta. Kun aloitimme työn vuonna 2018, meitä oli ryhmä ihmisiä ja haluaisin kiittää aina Bofia European Cycle Federationista. Meillä oli pari kokousta ja päätimme sitten tehdä tämä ja nyt 45 järjestöä tässä mukana. Ja mukana on tärkeitä matkalain yrityksiä, hotelleja, ravintoloita, kauppakeskuksia, turistikohteita ja paljon muita. Eli tällä alalla nyt on yhteinen ääni ja ryhmän kokoonpano on epämuodollinen. Me emme ole mikään järjestö, eikä meillä ole jäseniä, mutta mutta ryhmässä on ohjausryhmä. Itse olen siellä siellä kaksi varapuheenjohtajaa. Ylen Kuulitsa esimerkiksi, joka on sihteeristössä. Ja hän on toteuttanut näitä asioita. Euroopan matkakomissio on ylpeä tästä työstä ja me jatkamme tätä työtä niin kauan kuin se on tarpeen. Meidän täytyy taistella matkailun puolesta myöskin seuraavalla lainsäädäntökaudella. Ja viesti siitä, mitä olemme tehneet. Mä kerron, mitä olemme tehneet aikaisemmin. Eli alussa vähän oli niin kuin evankelisoitumisvaihe matkailun osalta. Me tapasimme komission jäsenen, joka vastaa näistä asioista. Ja olemme olleet yhteydessä myöskin kulttuurialaan. Eli komission jäsen Tion Navrachis ja Europa Nostra järjestön edustajat myöskin ovat olleet mukana tässä työssä. Eli jos on matkailukohde, jossa ei ketään käy, niin siitä ei ole paljon iloa kenellekään. Ja sitten oli paljon muita toimia. Meillä on ollut muutama kuuleminen – ja olemme olleet yhteydessä myöskin alueiden komitean. Matkallahan liittyy aluepolitiikkaan. Ja vuonna 2017 lähetimme avoimen kirjeen puheenjohtaja Junckerille yhdessä Euroopan parlamentin ja alueiden komitean kanssa. Siihen ei muuten koskaan tullut vastausta. Ja sitten kun katsotaan, mitä hiljattain on tehty vuonna 2018, Meillä oli kaksi saavutusta, eli yhteinen kanta, mitä tulee lyhytaikaisiin Schengen-viisumeihin. Kansainvälistyminen on tärkeää myöskin, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä, mutta meidän täytyy muuttaa viisumipolitiikkaa, jotta pysymme kilpailukykyisinä. Meidän ei pidä menettää kilpailukykyä ja juuri näin on käymässä. Ja sitten Me olemme pyytäneet suurempaa EU-budjettia seuraavalle rahoituskaudelle. Me tarvitsemme enemmän rahoitusta. Ja kaikki nämä asiat eivät tapahtuneet itsestään. Meillä on täällä puolustaja Isvan, Claudia Monteiro, istuu täällä Isabella de Monte. Tavallinen on nyt paikalla. Ja myöskin monet muut ovat olleet tässä mukana. Ja sitten muita saavutuksia viime vuosina. Halusimme myöskin joustavampia sääntöjä ja sitten 300 miljoonan budjettikohta seuraavan budjettiin. Myöskin tämän vali valiokunnan jäsenet, jotka alikirjoittivat manifeston, ovat olleet mukana tässä työssä. Ja tärkeää on myöskin institutionaalinen tuki, Voin kiittää vain Athanasopulusia hänen arvokkaasta avustaan komission puolesta ja myöskin hänen edeltäjänsä Koratsa ja erityisesti Ortuun, joka nyt on jo eläkkeellä. Hän oli yksi merkittävimpiä mentoreita tämän matkailumanifeston osalta, eli haluaisin kiittää häntä vielä ihan erikseen. Ja tietysti kaikki MEPit, jotka ovat olleet mukana tässä työssä ja komission jäsen. Ja sitten Tajani, eli parlamentin puhemies, on aina puolueesta tai poliittisesta kannasta riippumatta. Hän on aina tukenut matkailua ja hän osoitti sen viime viikolla, kun hän otti meidät vastaan. Ja toimitimme hänelle asiakirjan asioista, jotka haluaisimme toteutuvan seuraavalla kaudella matkailun alalla. Ja pyydämme enemmän tukea ja työ ei vielä ole päättynyt. Haluaisin vielä saada matkailulle oman budjettikohdan ja haluaisimme, että Euroopan parlamentti edelleen tukee meitä. Ja on hienoa, että monet ystävistämme tässä valiokunnassa jatkavat työtä myöskin seuraavalla kaudella. Eli lykkyä liittykö Eurooppa-vaaleihin niille, jotka asettuvat uudelleen ehdolle. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on noin 17 minuuttia aikaa, eli pyytäisin, että kollegat puhuvat korkeintaan kaksi minuuttia. Ja ensimmäisenä Monteiro kansanpuolesta. Ole hyvä. Muito boa tarde a todos. Permitam-me... Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin ensinnäkin sanoa tervetuloa meidän Me haluamme myös osoittaa tervehdykseni kaikille työryhmän jäsenille, erityisesti puheenjohtaja Ujelille ja myös meidän alustajille, jotka puhuivat seitsemän minuuttia tai ehkä vähän enemmän. Haluan myöskin onnitella kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä sen eteen, että matkailu on asiakokonaisuutena mennyt onnistuneesti eteenpäin tämän mandaatin aikana. Kaikki tämä kertoo sitoutumisesta niiden taholta, jotka ovat uskoneet tämän sektorin etenemiseen jo lainsäädäntökauden aikana useamman kerran on meille kerrottu ja muistutettu, että me yritämme puolustaa poliittista näkökantaa, mutta mm, siis riippumatta ideologiasta me olemme pyrkineet antamaan uutta potkua tälle sektorille, joka on erittäin tärkeää jokaisen maan BKTlle. Me olemme pyrkineet luomaan työpaikkoja. Tämä on sektori, jossa yhdistyvät erittäin mainiosti PK-yritykset. Olemme pystyneet myöskin tekemään hyvää työtä tämän sektorin eteen. Siitä kaikesta meille muistutettiin täällä manifeston avulla, työ, joka on vie, jonka työryhmä on vienyt loppuun. Ei tämä ollut mikään helppo tehtävä alusta alkaen ollenkaan. On ihan asiallista muistuttaa siitä, mutta me olemme voineet luottaa komission toimintaan neljän vuoden ajan on toteutettu konkreettista toimintaa ja on myös kuultu meitä, missä me haluamme mehdä eteenpäin. Toivottavasti tämä työ voi jatkua tulevan mandaatin aikana ja että me voimme myös tukea tätä sektoria yhä voimallisemmin, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten vinkkelistä katsottuna. Mm, ehkä pitäisi puhua enemmän tuesta, kuten Eduardo Santander mainitsi. Tämä sektori tarvitsee tukea, erityisesti PK-yritykset sitä tarvitsevat, jotta voisimme parantaa innovaatiota, digitalisaatiota, ja koska tässähän on tulevaisuus kestävä, älykäs tulevaisuus, meillä olisi älykkäitä ohjelmia, älykkäitä toteutuksia matkailusektorilla. Kaikki tämä liittyy kiinteästi yhteen liikenteeseen, kuten Eduardo sanoi, on ihan logista, että tässä valiokunnassa me painotamme myös liikkuvuuden merkitystä, kun me tiedämme kuinka suuri vaikutus sillä on tälle matkailusektorille. Vielä kerran suurkiitos kaikille. Me olemme varmasti tehneet kaikki tehneet hyvää työtä, olemme edistyneet hyvin, olemme saavuttaneet makeita voittoja ja toivottavasti tulevalla lainsäädäntökaudella monivuotisessa rahoituskehyksessä otetaan huomioon tämä uusi potku matkailulle. Kiitos Rova Montere. Rova Ajala Sender, teillä on nyt puheenvuoro. Sí, muchísimas gracias, presidente. Agradecer. Kiitos puheenjohtaja. Por la labor de la... Minä haluan kiittää työryhmää sen tekemästä työstä tällä lainsäädäntökaudella, vaikka totta on, että ainahan me pyydämme enemmän ja ainahan me jatkuvasti tarkkailemme, mitä on tekeillä komission puolelta, Rova Tanasopulu puhui täällä komission nimissä. Hän on ehkä meidän ehkä hän on siellä vähän komission etujoukoissa, mutta kuitenkin on kyse kollegiosta, joka toimii. Mutta kyllä siellä on mielletty riittävästi tämän matkailusektorin poliittinen painoarvo, koska Euroopassa koko ajan, koko ajan tämä sektori kasvaa, liikkuu, ei ainoastaan tyypillisillä alueilla – vaan joka kerta äh, syntyy koko ajan syntyy uusia eurooppalaisen turismi kehittymistä. Meidän täytyy siis painottaa enemmän ehkä sisäiseen matkailuun, ulkoisen matkailun lisäksi, koska meidän täytyy olla äh, valppaina, koska olemme voineet todeta, mitä tässä on nousemassa etiin. Rova Tanassopulo Haluaisin kysyä teiltä, kun te puhutte aivan erityisbudjetista ja budjettikohdasta, joka nyt on myönnetty, onko komissiolla jonkunlainen luku, ja laskettu jotakin numeroita tai lukuja EUn budjetissa, mitä investoitaisiin esimerkiksi suoraan matkailuun, voitaisiko se paikantaa aivan erityisesti, jotta voitaisiin lähteä vertailemaan esimerkiksi 300 miljoonaa. Mielestäni se ei riitä, enemmän tarvitaan potkua, pitäisikö ehkä investoida. Meillä on Eurooppa Invest, ei ollut riittävästi painotettu matkailua. Ja sitten haluaisin kysyä, onko minkäänlaista inventaaria lainsäädäntökaudelta, miten tämä on sirpaloitunut. Herra Santanderhan puhui siitä, minkälainen sektori joku sektori voi vaikuttaa erityisesti turismin lainsäädännön myötä. Ja se, eh, se me olemme näin sen hahmottaneet. Herra Santander, te puhuitte kahdeksasta prioriteetista. Onko niissä jonkinlaisia erilaisia painoarvoja? Ja toisekseen, te puhuitte seitsemästä kestävän kehityksen tavoitteesta. Miten ne suhtautuvat YK vastaaviin tavoitteisiin? Yes, and, uh... Monsieur Kramer, la parole est à vous pour deux minutes. Kiitos ja sitten herra Kramer, kaksi minuuttia. Niin, minäkin haluaisin eh, kiittää sydämellisesti näistä puheenvuoroista ja myöskin siitä työstä, mitä olette viiden vuoden ajan tehneet matkailun puolesta. Tiedän, että se on ollut kovaa työtä, mutta eh, se kannattaa ehm, eteneminen on hidasta, mutta etenemme. Ja nyt haluaisin katsoa tätä valiokuntaa, koska eh, englanniksihan me olemme liikenne- ja matkailuvaliokunta. Ja Tämä oli saksaksi käännetty Fremdenverkehr, tämä matkailu. Se on hyvin vanhanaikainen sana, mutta kaikki eivät ole sitä vielä sisäistäneet. Älkääpä enää käyttäkö tuota sanaa Fremdenverkehr, vaan voi käyttää ihan sanaa turismus, turismus turismi. Olemme kansainvälisiä täällä. Ja tuolla minua kannatetaan. Se ei ollut helppoa, mutta nyt se on mennyt läpi. Ja toinen asia on kestävä matkailu. Se on minulle vihreänä tärkeä, ja koska täältä e, e, jo mainittiin pyöräilymatkailu, niin se on tietenkin tärkeää, mutta puuttuu yksi kieli. Pyöräilymatkailu kattaa 44 miljardia risti risteily 39 miljardia Euroopassa, mutta jos risteilysatama tarvitaan, niin ei mikään ongelma, se laavitetaan, se luo hyvin paljon työpaikkoja ja on hyvä yrityksille, mutta jos pyöräilyturistit tarvitsevat jotain, niin sitä ei toteudeta. Mm pyöräilyturisti käyttää yössä 35 euroa, automatkailija 10 euroa. Tämä on muuttunut viime vuosina. Minä olin vähän aikaa sitten Viinissä. Siellä luki isolla biohotelli, olemme kestävä hotelli. Ja sitten siinä sanottiin, että jos ympäristöystävällisesti tulitte tänne, ette autolla ettekä lentokoneella, niin sitten alennamme yöpymishintaa 10 prosentilla. Sittenhän on taloudellisesti kannattavaa ja kestävää se, koska me tiedämme, Tiedämme, että äh, matkailu voi myös tuhota. Meidän täytyy varoa. Minä juuri äh, kuulin, että Venetsia saldotaan sisäänpääsyn matkuksi kaikilta, jotka sinne tulevat, koska siellä on aivan liikaa matkailijoita. Eli meidän täytyy katsoa, että äh, turismi voi tuhota matkailun juuri keskettävä turismi on hyväksi pk-yrityksille, ei suuryrityksille, mutta pk-yrityksille ja nämä ovat tärkeitä. Meidän pitäisi suojella niitä ja kiitän sydämellisesti teidän antamasta tuesta. Kiitos. Merci, Kiitos. Rouva Arno Tuu, olkaa hyvä. Merci, Madame le Président. Merci, Madame. Merci. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos esityksistä, joita olemme juuri kuolleet ja tehdystä työstä. Bryssellä on vain yksi toimivaltuus tukena, kun on kyse matkailusta, kun puhutaan komission yrityspääosaston asiakirjasta, jossa puhutaan uudesta eurooppalaisen matkailun poliittista puitteistoista, kun meillä on vahvat tavoitteet. Siellä on, sanoo lainausmerkeissä, suositaan eurooppalaista kansalaisuutta, koska matkailussa tapahtuva vaihto vahvistaa eurooppalaista kansallisuutta ja kun voi kohdata toisen. Pitääkö tästä nyt ymmärtää se, että komissio haluaa tukea matkailua, jotta tässä sitten vahvistetaan federalistista hanketta? Mielestäni eurooppalainen kansalaisuus on vähän kummallinen käsite joka perustuu juridiselle kikkailulle. Jos matkailija tulee toiselta maan mantereelta, hän tuntee Euroopan maan sen kansallisuuden puolesta eikä EUn takia. Sen takia, jos viime vuosina on otettu esille tämä motiivi, jos halutaan esimerkiksi unkala, unkarilaisen kaupungin ehdokkuus eurooppalaisen kulttuuripää, eurooppalaisen kulttuuripääkaupunksi, koska oikeudessa oli päätetty niin, että tämä oli ihan surrealistinen käsite, koska kaupungissa puhu, kaupungista oli annettu jonkinlainen videoklippi, että se olisi valkoinen ja kristillinen ihan älytön ajatus. Mielestäni meidän pitäisi myös lähteä saada julkinen valta ja kansalaiset tajuamaan, että tässä on kyse työllisyydestä, kun taas työvoimapula joillakin hotelli- ja sek- äh, ravintolasektoreilla on todellisuutta. Jotkut ammat, työn, työnantajayritykset värväävät mieluummin maahanmuuttajia ulkomaalaisia. Miksi ei näin? Silloin kun EU moninkertaistaa näitä integraatio-ohjelmia, työttömyys on äärimmäisen korkea monissa Euroopan maissa mukaan lukien Ranskassa. Toiseksi, jos puhutaan matkailijoiden turvallisuudesta aivan liian usein, ne ovat vaaranalaisina niiden jengien toimista, joita ei rankaista. Kolmanneksi, Anteeksi, neljänneksi meidän pitää ajatella, mikä on, miten perustellaan säästöpolitiikka. Esimerkiksi Kreikan hallitus on joutunut lähtemään myymään joitakin äh, antiikin kohteitaan. Jos meillä on Euroopassa kaupunkeja, johon turistit tulvivat, niin se ei ole synnyttänyt ongelmia, mutta meillä on Venetsia, Praha ja Barcelona, joissa massamatkailu on tullut todella vitsaukseksi. Ajattelen erityisesti äänihaittaa, äänisaastetta, laivoja, risteilyaluksia ja myös huonoa käytöstä. Kuudenneksi meidän pitäisi saada paikallista tietotaitoa edistettyksi. Sekin on ollut vähän pettymys, kun meidän pääkaupungeissa moninkertaistetaan rumien kaupunkien, rumien turisti krääsän kauppojen myymistä. Minä lopetan tässä, että meidän pitäisi sulkea nämä, nämä niin sanotut putiikit, koska siinä kiinteistökeinottelu vain ja saa lisää jalansia. Madame Monte, la parole est à vous. Rouva Monte, olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. Io vorrei... Kiitoksia. Haluaisin olla hiukan rakentavampi. Me puhumme tärkeästä talouden alasta. Sehän on kolmeksi tärkein ala Euroopassa – Euroopan parlamentti on ottanut kantaa päätöslauselmalla ja siinä pyydettiin tiettyjä asioita, eikä siinä haluttu ratkaista matkailua. Tämähän kuulostaa aivan typerältä. Ja sitten miten voidaan auttaa matkailua? Mehän haluamme, että Eurooppa pysyy maailman ykkösturistikohteena. Eli suoria lentoja, hyvät majoitusmahdollisuudet. Eli on erittäin tärkeää, että komissio tekee työtä koulutuksen osalta. Ja sitten alustatalous. Ja haluaisin komissiolta kysyä, onko tehty mitään vaikutusten arviointeja tämän tyyppisestä taloudesta, koska alueella joilla on eniten matkailua, on riski, että perinteiset majoituskeinot vähenevät. Eli tämä hiukan sitten muuttaa taloutta, jonka tarkoituksena kuitenkin oli tehdä näistä paikoista aidompia. Ja sitten prioriteetin pitäisi olla se, että lisätään eurooppalaista rahoitusta ja myöskin näitä rakenteita pitäisi lisätä. Eli meillä pitäisi olla enemmän henkilöitä työssä matkailun alalla ja meidän pitäisi lisätä pienimuotoista matkailua. Eli ehkä Eduardo voisi tästä hiukan kertoa enemmän, eli millä tavalla tulevaisuudessa voitaisiin toimia, kun ajatellaan matkailun eri muotoja. EU pitää tehdä oma osansa ja olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin tästä Junckerille lähetetystä kirjasta – koska mekin olemme toimittaneet puheenjohtajalle kirjeen, emmekä saaneet siihen vastausta, ja tätä ei voida hyväksyä, koska komission pitää tehdä oma työnsä ja me teemme oman työmme. Ja puheenjohtajan pitää olla yhteydessä myöskin parlamenttiin ja jäsenvaltioiden pitää myöskin tehdä tehtävänsä, koska meidän pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia Euroopan tasolla tällä alalla, koska sirpaloituminen heikentää Euroopan aseaa globaalisti. Eli haluaisin kiittää puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Isvania ja kaikkia muita puhujia. Ja sitten lopuksi vielä toivottavasti seuraavalla lainsäädäntökaudella työryhmästä tulee alivaliokunta, koska sen pitäisi pystyä toimimaan itsenäisemmin näissä asioissa. Kiitos. Kiitos paljon. Ja vielä lopuksi Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. I will speak Dutch. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset kaikille hyvästä työstä matkailun alalla. Minulla on kolme kysymystä liittyen näihin huomioihin. Ensinnäkin viisumikysymys. Onko tämä on nyt hoidettu, kun ajatellaan vaikka turisteja, jotka tulevat Ukrainasta Eurooppaan? Eli voivatko he matkustaa kaikkialla Euroopassa, kaikkialla EUn alueella? Sitten toinen kysymys. Joskus matkailijoita on liikaa. Firenze, Venetsia, Barcelona, Amsterdam. Mitä te teette tälle asialle? Meidän pitää kiinnittää tähän huomiota, koska paikallinen väestö alkaa ärsyntyä siitä, että turisteja on liikaa. Ja kolmas kysymys, työolosuhteet. Matkailualla ei tunneta hyvänä työntekijänä. Siinä halutaan aina nuoria kauniita ihmisiä, mutta sitten kun he ovat 30 niin heidän pitää siirtyä muualle. Eli tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota. Eli viehättävyys on hyvä asia, mutta sitten hyvät työolosuhteet. No meidän pitää näyttää tässä asiassa esimerkkiä. Kiitos. Merci Kiitos paljon, edustaja Van de Kamp. Nyt käännän pääni nopeasti tänne meidän asiantuntijoiden puoleen. Teillä ei ole kovinkaan paljon aikaa vastauksiin. Me olemme vähän myöhässä aikataulusta. Kolme minuuttia kumpaisellekin. Tiedän kyllä, että se on liian vähän. Ja kun meillä, jos meillä olisi jonkinlainen kokonaiskatsaus kysymyksistä vastauksiin, niin se olisi hyvä. No teen parhaani puheenjohtaja. Edustaja Ojalan kysymys luvuista kuinka paljon matka, käytetty matkailuun Kosmen budjetissa. Me voimme antaa tarkat luvut teille. Sitten Monten kysymys tästä jakamistaloudesta ja onko jonkinlaista tutkimusta siitä. On tehty useita tutkimuksia jakamistalouden eri aloista, mukaan lukien majoitusala, lyhytaikaisen majoituksen ala ja on myös tehty laaja tutkimus jakamistalouden laajuudesta. Meillä on myös Eurobarometri-tutkimus, jolla katsotaan, mitä mieltä kansalaiset ovat jakamistaloudesta Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tietäisimme kaiken tästä muuttuvasta ilmiöstä. Me seuraamme sitä ja tarkoituksenamme on katsoa, miten voimme löytää kohdistettuja tutkimuksia jakamis- ja talouden vaikutuksesta lyhyen aikavälin majoitusalaan. Ja sitten herra Van de Kamp, viisumit komissio on esitellyt ehdotuksensa EUn viisumikoodeksin uudelleenlaatimisesta on ehdotuksia, joilla yritetään saada aikaan tasapaino turvallisuusnäkökohtien ja matkailun edistämisen välillä. Sitten liiallinen matkailu, liikaturismi, tämä on monimutkainen ilmiö, se liittyy erilaisiin aspekteihin, mutta meidän mielestämme on kyse on muustakin kuin epätasapainoisista turistien virroista. Sillä on juuri syynsä, me haluamme tutkia tätä syvällisemmin komissiossa eh, näiden kohteiden kanssa, koska tämä on paikallinen ilmiö. Meidän on keskusteltava siitä yhdessä paikallisalueviranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Ja sitten työskentelyolosuhteet, kyllä Ähm, matkailualan ammattien kiinnostavuus on kysymys, samoin kuin pätevyyksien puute. Tämä on asia, jota olemme työstäneet kovasti vuodesta 2015. Tutkimuksia olemme tehneet ja meillä on ollut myös hanke Erasmus Plusan äh, puitteissa 5 miljoonan arvosta, jossa olemme edistää pätevyyksien kehittämisestä ja myöskin esittäneet ammatillisia profiileja, joita paikallisia alueviranomaiset, jotka ovat vastuussa matkailusta, voivat hyödyntää. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä mainita, että viimeisen viiden vuoden aikana olemme myös laatineet erillisen osion matkailusta Euresissa, joka on Euroopan työvoiman liikkuvuusportaali. Olemme yrittäneet puuttua tähän asiaan niin hyvin kuin mahdollista, pitäen mielessä se, että meidän toimivaltuutemme tällä alalla ovat rajalliset. Kiitoksia. Kiitos paljon rouva. Herra Santander, teidän vuoronne on nyt. Voy a hablar en español, la lengua de Cervantes, uh, la señora Ayala Sender. Eh... Kiitos. Paljon voin puhua Servantanin kielellä. Ajala Sender puhui meille kestävän kehityksen arvoista ja kehityksistä, koska silloin kun me olemme kehittäneet tätä manifestoa, me olimme yhdessä kansainvälisen matkailuliittoon ja kestävyys, kestävät, kestävän kehityksen periaatteet ovat meille prioriteettina myös manifestossa, mutta ei tässä nyt liene mitään epäilyseksiä, että enemmänkin pitää tehdä jotta voimme päästä tässä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Toinen kysymyksenne liittyi prioriteetteihin ja tulevaisuuteen, mihin me, mitä me painotamme nimenomaan hallintoon. Kyllähän aina pitää hallinnoida hyvin. Ja ennen kaikkea, jos ajattelemme toimivaltuuksia ja pätevyyksiä. Puheenjohtaja pyytää, että jos te haluatte keskustella, niin poistukaa, koska asiantuntija on nyt vastaamassa kysymyksiin. Olkaa hyvä, poistukaa salista, jos haluatte jatkaa keskustelua. Asiantuntija tarvitsee hiljaisuutta vastatakseen kysymyksiin. Anteeksi. Insisto, Korostan hallitusta ja toim- pätevyydet, ammattipätevyydet, toimivaltuudet, niillä on tärkeä rooli ja matkailussa tulevaisuudessa Politiikka on tärkeää, mitä enemmän nuoret tietävät eduista, mitä matkailu tarjoaa heille, mitä enemmän matkustavat, sitä parempia ihmisiä heistä tulee. Herra Kramer. Dank. Ähm. Kiitoksia tästä intohimoisesta tuesta. Kestävyys on tietysti tärkeä prioriteetti manifestossa. Ilman kestävyyttä ei ole mitään tulevaisuutta ei meille eikä lapsillemme. La lengua di Dante. Danten kielellä sitten. La, los. isäntä on kaksi tässä on kaksi puolta, se joka isännöi ja se joka on vieraana. Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että joku yrittää harjoittaa liiketoimintaa, vaan myös toisen puolen pitää nähdä. Turismi tulee äh, kreikan sanasta tornos. Äh, se käsi tarkoittaa kiertoa. Mitä meidän pitää tehdä äh, matkailun alalla? Me emme vielä ole valmiita kiinalaisille. Ja sitten herra Van de Kamp. Minä en puhu ja olen pahoillani. Ainoa asia, jonka voin sanoa, on, että kansainvälistyminen on Euroopan kilpailukyvyn tulevaisuus. Tämä on erittäin tärkeä teema. Komissio tekee hyvää työtä. Me olemme melkein päässeet äh, määränpäähän. Me yritämme vielä saada muutaman yksityiskohdan viisumikoodeksi, mutta olemme edistyneet hyvin paljon ja voimme olla ylipeitä siitä. Y así Ja que meinasitkin unohdin teidät. Eh, te agradezco por todo, a Claudia. A... Kiitos. Kuten sinä puhuit espanjaa, minä puhuin espanjaksi. 85 prosenttia Euroopan matkailusta liittyy PK-yrityksiin ja pieniin perheyrityksiin. Eli kyse on ihan mikroyrityksistä. Ja Claudia on tukenut myöskin eurooppalaisia pk-yrityksiä ja antanut meille äänen. Ne, jotka eivät pääse suurten yritysten tasolle – Eli mainitsen tämän nyt erikseen, koska tämä oli meille hyvin tärkeää. Monet järjestöistä, joita edustan, edustavat myöskin näitä pienyrittäjiä. Kiitos. No niin, nyt te voitte kiittää meidän asiantuntijoitamme, jotka hyvin lyhyessä ajassa vastasivat teidän kysymyksiinne. Tavoitteena on, että Eurooppa on ensimmäinen matkailukohde maailmassa. Nyt pitää toimia siten, että matkailijavirrat ovat sen kaltaiset, että Euroopan kansalaiset eh, eivät näkisi oman manterensa tuhoutuvan huomispäivänä. Eli meidän pitää pystyä suojelemaan ja turvaamaan meidän manterettamme myös matkailijatulvilta kaupungeissa, eri alueilla myöskin. Ehkä kaupunki voisi olla tämmöinen <clears throat> keskusta, kun me lähdemme kehittämään tiettyä aluetta. Se voisi olla jonkinlainen keskus, joka säteilee koko tietylle alueelle, koko maahan, mutta meidän, me, meidän pitää tajuta, mitkä haasteet meillä on edessämme, jotta meidän matkailustamme tulisi kestävämpää ja pysyvämpää. Kiitos ja voitte aplodeerata meidän, eh, meidän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 Allez, nous continuons nos travaux avant de... No niin, nyt me jatkamme työtämme koordinaattoreiden päätöksistä. Nimenomaan tämä asiakirja on teille välitetty. Jos teille ole, mm, jos minä en saa mitään palautetta niistä, niin minä voin tulkita ne hyväksytyiksi. No niin, sitten välittömästi tarkistamme Onko meillä mahdollisuus äänestää? Olemmeko me päätösvaltaisia? Äänestys alkaa testaamme, toimivatko kortit ja olemmeko me täällä riittävän täysilukuisena paikalla. No niin, äänestys päättyy. Kaikki on kunnossa. Aloitamme. Ensimmäinen äänestys on erittäin tärkeä äänestys. On hyvin odotettu äänestys. Ainakin Euroopan kansalaiset odottavat direktiiviehdotus, jossa vihdoin viimein lopetetaan vuoden aikaiset kellonajan siirtämiset. Direktiivi 2000, anteeksi, numero 2018. Et nous allons tout... 88. Me aloitamme välittömästi. Neljä identtistä tarkistusta kuka puoltaa. Ei ole mitään nimenhuutoäänestystä. Aha, kuka pyysi sitä? No niin, ei nyt hukata aikaa enempää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen siirrymme kohtaan juuri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Ah, se on yhtäläinen Ainvi kolmen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti Imko raukeavat. Sen jälkeen Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää ei ole ihan selvä. Kiitos herra Kramer, että autoitte meitä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi viisi Aha, täällä pyydettiin tarkistusta. Envi 5 tarkistetaan. Envi 4 korjaa puheenjohtaja. Envi 4 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin. Envi 4. Envi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Edustaja Van de Kamp. Pitäisi vähän keskittyä. Envi 5 hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi numero 49. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 8 edustaja Van de Kamp Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Älkää nyt häiritkö naapuriani siinä koko ajan, Van de Kamp. No niin. 49. Äänestys päättyy. Hylätty, niin, niin kuin minä sanoin. Itre kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Itra 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 11 vastaan. Ei tyhjää. Se on näin hyväksytty. Meillä on tästä nyt parlamentin kanta. Loistavaa. Hienoa. Meillä on poikkeus äänestys Euroopan parlamentin ehdotuksesta, jossa halutaan lähteä muuttamaan direktiiviä, jossa puhutaan aerodynamiikaltaan energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamien enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräaika. No niin, en minä nyt tätä otsikkoa ole itse laatinut, vaikka esittelijänä olenkin ollut. Äänestetään. Nimenhuutoäänestys, koska neuvottelut on jo käyty. Ja äänestys päättyy. E ja minun mietintöni on siis hyvin vahvasti hyväksytty. No niin, sitten me jatkamme. Seuraava kohta Euroopan yhteisön jäsen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista – koskevan pöytäkirjan tekeminen Kroatian tasavallan Euroopan unionin liittymisen huomioon ottamiseksi. Esittelijänä herra Assis. Hyvää päivää, voitteko hyvin? No niin, no niin, nyt äänestämme tästä. Siinäkin on vain nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, Ja sitten me jatkamme Euroopan anteeksi, neuvoston direktiivistä, jossa puhutaan tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta. Esittelijänä Ajuto. Äänestämme samalla tavalla siitä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. samalla tavalla hyvin vahvasti hyväksytty. Jatkamme. Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö. Erittäin menestyksekäs mietintö. Rova Kluun on tämän laatinut. Nyt äänestämme taas sähköisesti. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. Sekin hyvin selkeästi hyväksytty. Rova Kluun, onneksi olkoon. Haluatteko sanoa jotakin, edustaja Kluun? Madame Kluun, vous voulez dire quelque... Haluatteko sanoa jotakin? Ei, aha, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, että tämä meni läpi ja kiitoksia valikunnan jäsenille. Hienoa. Sitten tulee ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa ja asetuksen EU numero 2316-2013 muuttamisesta siltä osin, kun on kyse yhdistyneen kuningaskunnan erottamisesta unionista. Minä olen esittelijänä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei kai nyt tässäkään tarvitse taas sanoa jotakin edustaja Van de Kampille. Minä näin. Näklää ja näin mitä oli tekeillä. Sitten jatketaan. Mere, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus. Dominique Rike esittelijänä. Äänestämme tästäkin. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta yksi vastaan hyvin vahvasti hyväksytty. Seuraavaksi lentoyhteyksistä. Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt. Telitskan mietintö. Äänestys alkaa. Sovitaanko? Tuleeko sopimus? Äänestys päättyy. 33 plus ääntä. Hyvin 31 ääntä. Hyvin vahvasti hyväksytty. Sen jälkeen perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt. Isabella de Monten teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin hyvin vahvasti hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Tähän päättyivät äänestykset. Kiitos. Se oli viimeinen äänestys. Siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Aha, meillä on pieni tauko. Voidaan pitää 10 minuutin tauko, jos sopii. Jatkamme tästä delegoidusta säädöksestä, älykkäistä liikennejärjestelmistä ja niiden määrittelyistä. Ja esittelijä on Rova Meisner. Kymmenen minuutin tauko.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 Amen.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

Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. No niin, hyvät kollegat, voisimmeko jatkaa työtä? Avustajat, kaikki muut työntekijät, voisimme lähteä seuraavaan esityslistan kohtaan 14. Komission alustus. Kop, kop, kop. Me jatkamme työtä. Jos te haluatte jutella, niin menkää salin ulkopuolelle. Kiitos. Kohta 14 esityslistalta. Lähdemme tutkimaan komission alustusta ehdotuksesta delegoiduksi säädökseksi vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien määrittelyistä. Komissio tulee piakoin hyväksymään delegoidun säädöksen näistä älykkäistä liikennejärjestelmistä, vuorovaikutteisista Parlamentti on jo antanut kantansa tästä oma-aloiten mietinnön muodossa edustaja Ujelin laatimana eurooppalaisesta strategiasta puu näille CITS-järjestelmille. Me kävimme viimeisimmän keskustelun tästä 29. tammikuuta tänä vuonna. Sen jälkeen kuitenkin komissiolle on lähetetty useita kysymyksiä meidän jäseniämme toimesta – Komissio on vastannut kysymyksiin kirjallisesti ja se on lähetetty viime perjantaina teille kaikille. Mä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää tämä on, tämän valvonnan, tämän harjoituksen merkitys, scrutining englanniksi. Parlamentilla on oikeus saada tietoa delegoitujen säädösten sisällöstä, jotta se voi harjoittaa lainsäädäntö valvojan rooliaan kaksi kuukautta ennen eurovaaleja, jotta se voisi mahdollisesti vastustaa tätä säädöstä. Toivottavasti komissio pystyy antamaan meille keskeistä informaatiota tästä aiheesta. Ja ennen kaikkea voisi täsmentää, koska delegoidut säädökset virallisesti hyväksytään ja milloin ne sitten välitetään Euroopan parlamentille. Annan ensiksi puheenvuoron komission edustajalle, rouva Claire de Pre, joka on täällä meidän kanssamme tänä päivänä. Ja sen jälkeen puheenvuoron saa meidän esittelijämme, edustaja Meisna. Ja sen jälkeen käymme keskustelua aiheesta. Rouva de Pre, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli haluaisin kiittää teitä siitä, että komissio saa tulla tähän valiokuntaan keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta. Kyse on siis näistä liikennejärjestelmistä ja puhumme tästä tulevasta asetuksesta. Ja kun ajatellaan aikaisempia keskusteluita tästä aiheesta tammikuussa, niin selkeästikin tämä aihe on teitä kiinnostanut. Ja itse olen työstänyt tätä aiheita pitkään, joten olen tästä hyvin kiitollinen. Me tarvitsemme lisäselvityksiä ja olette pyytäneet kirjallisesti lisätietoja. Ne toimitimme viime viikolla ja anteeksi, että nämä tiedot tulevat vähän myöhässä. Ja toivottavasti ne keskustelut sitten auttaa selventämään edelleen ymmärrystä tästä aiheesta. Ja jos teillä on lisäkysymyksiä, niin totta kai olemme valmiita vastaamaan tänään ja myöhemminkin. Eli meillä on ihan lyhyt esitys tässä. Ensinnäkin konteksti ja miksi komission yksiköt ovat toimineet tässä asiassa aktiivisesti. Ei ole mikään yllätys, tämä nyt ei taida toimia. No niin. Eli ei ole mikään yllätys, jos sanomme, että tämä kytkeytyy hyvin läheisesti tieturvallisuuskysymykseen. Tässä on kuvio, jonka varmaan olette nähneet. Eli tässä näkyy, miten kuolemien määrä onnettomuuksissa on kehittynyt vuosien mittaan. Mehän yritämme vähentää näitä kuolemien määrää, yritämme parantaa tieturvallisuutta ja viime vuosina nämä lukemat ovat alentuneet. Eli kovin paljon parantamista ei ole tapahtunut tieturvallisuuden osalta. Enkä nyt puhu edes sitten vakavista loukkaantumisista. Niiden osalta nämä lukemat ovat viisi kertaa korkeammat. Eikä myöskään ole sattumaa, että komissio on ollut hyvin aktiivinen – tieturvallisuuskysymyksissä. Ne olivat osa kolmatta liikkuvuuspakettia ja yritimme tarjota niihin nyt vastauksia. Eli tieturvallisuustoimintasuunnitelma pari valiokunnan jäseltä on ollut hyvin aktiivisia näissä asioissa ja pyritämme tekemään teistä turvallisempia, pyritämme teke, pyrimme tekemään ajoneuvoista turvallisempia ja pyrimme tekemään ajoneuvojen ja ajoneuvojen välisestä toiminnasta turvallisempaa. Eli ratkaisut, CITS, se on osa ratkaisua. Eli haluaisin todeta, että on hyvin erilaisia tapoja puuttua tieturvallisuuteen. Voi olla passiivista turvallisuutta, aktiivista turvallisuutta ja me pyrimme tällaiseen yhteisturvallisuuteen. Eli tehdään jotain, mitä ei ole vielä tehty. Delegoidun säädöksen tavoite. Eli muistuttaisin, eli CTS ja ajoneuvon ja infrastruktuurin välinen viestintä – se kuuluu ITS-direktiivin alaisuuteen. Jensen oli siellä paikalla. Hän on työstänyt tätä ITS-direktiiviä vuosia sitten. Eli tämä on yksi tuloksia työstä, jota tehtiin direktiivin parissa. Eli mihin pyrimme näillä toimilla? Ensinnäkin haluamme tarjota oikeusvarmuutta investoijille ja muille toimijoille ja Haluamme varmistaa mahdollisimman korkean tieturvallisuuden. Ja tämä on tärkeä kysymys. CITS on tehokkaimmillaan, jos kaikki liikenteen käyttäjät voivat olla yhteydessä kaikkiin muihin liikenteen käyttäjiin. Tästä on turvallisuudessaan kyse. Eli delegoissa säädöksessä on luotu edellytykset tälle. Ja me haluamme tietysti yhdistää kaikki, mutta meidän täytyy varmistaa, että liikenteen käyttäjät voivat luottaa toisiinsa. Eli tietyt vaatimukset liittyvät juuri näihin turvallisuuskysymyksiin. Me haluamme myöskin varmistaa, että kaikkialla Euroopassa on asetukseen liittyviä palveluita. Ja mitä nopeammin tämä saadaan käyntiin, sitä parempi. Ja delegoidulla säädöksellä – luomme olosuhteet, jotta näitä toimia voidaan toteuttaa kaikkialla EU:ssa. Näin ei ole tapahtunut muualla ja näin voidaan myöskin parantaa oman teollisuutemme kilpailukykyä. Kuinka toimimme tässä? tässä on tiettyjä palveluksia ja haluamme ymmärtää, millaisia viestejä voidaan välittää. No, tämä on tietysti lähtökohta. Eli tämä toiminta tulee tietysti kehittymään ja muuttumaan, ja siksi monia tarkistuksia odotetaan tähän delegoituun säädökseen. Näin voidaan lisätä palveluita. Haluamme mahdollisimman paljon palveluita ensin on muutama palvelu, joita sitten laajennetaan. Ja hyvin paljon työtä on jo käynnissä jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin harmonisoida lisäpalveluita, jotka sitten ovat telekoinnusäädöksen alaisuudessa. Ja CITS-palvelut, niiden avulla myöskin parannetaan matkustajan liikkuvuutta. Mutta kyse on myöskin teknologiasta. Haluamme hyödyntää tämän hetkisiä verkostoja, mutta olemme avoimia uudelle teknologialle. Me haluamme myöskin varmistaa, että yhteentoimivuus on olemassa, että kaikki voivat keskustella keskenään. Eli oikeusvarmuus on tärkeää. Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki ovat yhteydessä kaikkiin muihin ja varmistetaan palveluiden jatkuvuus. Ja edellisessä keskustelussa pyysitte lisätietoja teknologiasta. No, me olemme keskittyneet hyvin pitkälti yhteen toimivuuteen, ja sehän oli direktiivin yksi tavoite. Me myöskin totesimme, että teknologia on täydentävää ja nämä kaaviot ovat olleet osa myöskin kirjallista vastausta, joka toimitettiin muutama päivä sitten. Ja toivottavasti tästä kuvasta on nyt käynyt ilmi, että delegoitu säädös ei estä tämänhetkisiä palveluita. Ja se ei myöskään estä 3G, 4G tai 5G verkkojen toimintaa. Tällä tavalla pyritään laajentamaan hybriditeknologiaa lähestymistapaa. Ja sitten vielä tietosuojasta pari sanaa, sekin oli osa keskusteluita viime kerralla. Näillä toimilla ei voida tarjota oikeusperustaa henkilötietojen käsittelylle. Eli tämä nyt ei ole siinä mielessä oikeusperusta. Yleinen tietosuoja on puitteisto, jossa käsitellään näitä tietoja, ja siksi sitä noudatetaan kirjaimellisesti. Delegoitun säädöksen turvallisuuteen liittyvät kohdat sisältävät tiettyjä rajoituksia, ja näin voidaan minimoida tietojen väärinkäytön riskit. Olemme tehneet paljon yhteistyötä Justin ja tietosuojavaltuutetun kanssa – Meillä on ollut yhteyksiä heihin ja jatkamme näitä yhteyksiä edelleen. Eli raportoin hiukan elementeistä, joita olette käsitelleet. Ja haluan hiukan selventää näitä asioita. Ensinnäkin jotkut teistä ovat reagoineet asiantuntijaryhmän kokoonpanoon ja haluaisin todeta, että tavoitteemme ei koskaan ollut se, että toimisimme turhan rajoittavasti. Eli puutuimme tähän asiaan ja selvitimme tekstiä, jotta ei olisi mitään väärinkäsityksiä. Ja sitten delegoidun säädöksen tarkastelulauseke. Otitte esiin tiettyjä asioita, jotka liittyvät delegoidun säädöksen kytköksiin. Ja haluan todeta, että meillä on aina ollut tarkastuslausuma lauseke tässä tekstissä. Ja nyt annamme sitten tästä prosessista enemmän yksityiskohtaista tietoa. Olemme myöskin selvittäneet näiden toimien yhteyksiä muihin lainsäädäntöteksteihin, jotka liittyvät verkkoturvallisuuteen. Eli nyt on selvempää, että on erilaisia oikeudellisia puitteita, jotka täydentävät toisiaan. Eli lopuksi vielä muutama sana. Eli olemme nähneet, että EU on sitoutunut siihen, että käytettäisiin enemmän CITS, CITS jäsenvaltioissa ja teollisuuden alalla. Ja palaan vielä tieturvallisuuteen. Delegoituosäädöstä tarvitaan nyt kipeästi nyt. Ja toivottavasti Nämä kirjalliset selvitykset tämä keskustelu auttaa teitä ymmärtämään, mistä tässä on kyse. Ja me olemme täällä antamassa teille lisätietoa, jota tarvitsette. Ja Deli kysyi aikataulusta. Delegoitussäädös tulee 13. maaliskuuta, sitten kun kaikki käännökset on tehty. Kiitoksia ja toivottavasti en puhunut liian pitkään. Merci beaucoup. Kiitos paljon, Rova Depre, näistä selvityksistä. Nyt annan puheenvuoron esittelijämme, Rova Meissner, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös komissiolle esityksestä, eikä pelkästään päivästä esityksestä, vaan myöskin kaikista näistä tarkoista tiedoista, joita saimme. Te lähetitte meille paljon tietoa, olisin toivonut saavani tiedon vähän aikaisemmin. <clears throat> Mutta jo viimeksi sanoin, että minä tuen tätä delegoitua säädöstä ja olen vieläkin samaa mieltä. Viime kerrallahan kovin Monet esittivät vasta-argumentteja ja olivat huolissaan. Otin tämän vakavasti, kävin paljon keskusteluja, luin useita asiakirjoja ja on totta, e, että minun mielestäni komissio tekee sitä, mitä me siltä pyydämme. Meillä oli tämä oma mietintö, jossa oli kyse siitä, että meidän edistettävä innovointia tieliikenteessä Anne Jensen. Hän seurasi tätä aikaisemmin. Minä perin tämän häneltä liberaaleilla. Ja minun näkökulmastani on nyt tarpeen katsoa, miten tieliikennettä ja tieturvallisuutta voitaisiin vielä parantaa. Ja komissio menee oikeaan suuntaan, jos se sanoo, että delegoidun säädöksen käyttää otamme käyttöön sen teknologian, mikä on kypsää, eli 5G. Monet toimivat 5G, mutta se ei ole niin pitkällä, että sitä voidaan hyödyntää. Jotkut sanovat, että vuoden lopussa ollaan niin pitkällä. Mutta minä olen sitä mieltä, että jos odotamme vuoden loppuun, kunnes on uusi parlamentti, niin hukkaamme paljon aikaa ja minun mielestäni vaarana on se, että tieliikenneen turvallisuutta voitaisiin parantaa, mutta sitä ei paranneta nyt. Se on minun mielestäni tärkeää. Tämän pitäisi olla teknologianeutraalia, se on selvää, se on tarpeen, koska kyseessä on vain yksi teknologia, mutta jos on kaksi ja yksi on käytössä ja toinen ei, niin silloin pitäisi nyt päättää tästä. Toinen asia on se, että tämä täytyy olla myös yhteen toimivaa. Minä olen monia teknisiä yksityiskohtiakin selvittänyt. Jos nyt 5G ja G5 ähm, signaalit lähetettäisiin samaan aikaan, niin olisi pieni aikaviive, äh, mutta tätä yritetään nyt teknologisesti poistaa. Olen monien tutkijoiden kanssa puhunut, jotka yrittäneet äh, tätä asiaa ratkaista, ja minä olen vakuuttunut siitä, että äh, kun meillä on tämä teknologinen edistysaskel ja komissio on sanonut, että se haluaa 5G mukaan, niin sitten on mahdollista, että ilman aikaviivettä on yhteentoimivuutta näiden kahden järjestelmän välillä. Ja sitten tämä uudistuslauseke tarkoittaa, että heti kun uusi teknologia on mahdollinen, niin haluamme sitä käyttää. Minun mielestäni, mikä muu ei ole mahdollistakaan, mielestäni teknologian edistys on kiehtovaa ja niin nopeaa, että uskaltaisin sanoa, että me emme nyt kyllä vielä tiedä, mitä kolmen vuoden kuluttua markkinoilla on. Jos nyt haluamme jo etukäteen kaiken ottaa mukaan, niin se ei onnistu. Me voimme vain sanoa, että aloitamme yhdestä ja yritämme laatia tämän näin, että kaikki paremmat ratkaisut voidaan myöhemmin vielä integroida järjestelmään. Ja siksi minä kannattaisin tätä delegoitua säädöstä. Lopullinen teksti saadaan 15. päivä ja sitten onnistutaan, vaikka meillä on vain kuukausina aikaa parlamenttina reagoida tähän hyväksyä tämä. Minä kyllä kannattaisin sitä, että menisimme siihen suuhun. Nyt odotan kovasti kollegojen kommentteja. Voin kuvitella, että kaikki eivät ehkä ole samaa mieltä Tietenkin on myös taloudellisia etuja ja alueellisia äm, toiveita, mutta minä yritän katsoa asiaa eurooppalaista näkökulmasta ja jos sitä katsoo eurooppalaista näkökulmasta, niin on oikein toimia tällä tavoin, vaikka Saksan näkökulmasta voisinkin ehkä argumentoida toisin. Kiitos, edustaja Van de Kamp. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän maisterin kanssa – mutta piru piilee yksityiskohdissa. Ja nämä yksityiskohdat olivat nyt hyvin tärkeitä. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota kaikista näistä tiedoista ja tästä loogisesta esityksestä. Nyt tiedämme, mitä on tapahtunut. Tiedämme, mitä pitää tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Mutta Tämä ei ole mikään virallinen asiakirja. Ja mikä sitten on sen juridinen arvo? Jos katsotaan vaikka sivua seitsemän, siellä puhutaan tästä delegoidusta säädöksestä ja 5G-kehityksestä ja siitä, miten se vaikuttaa liiketoimintaan, niin komissio toteaa, että Päinvastoin tämä kehitys onkin hyväksi 5G-teknologialle. Mutta tämä on nyt ensimmäinen kysymykseni Debrelle, tai siis komissiolle yleensä. Eli mikä on tällaisen epävirallisen asiakirjan juridinen arvo? Eli voiko tästä valittaa vaikka tulevaisuudessa? Eli haluaisin tietää tämän. Tämä liittyy myöskin teolliseen kehitykseen. Ehkä ymmärsin väärin ja katson nyt, Dietrich Kohin suuntaan. Mielestäni tämä CITS-kysymys on paljon laajempi kuin pelkästään tieturvallisuuskysymys. Kyse on myöskin itseohjautuvien autojen tulevaisuudesta ja yhteyksistä tai yhteyksien puutteista tulevaisuudessa. Jos komissio sanoo, että tämä on CITS, joka koskee tieturvallisuutta ja tämän wifi-teknologiaa, jota tarvitsemme, niin sitten olen samaa mieltä. Mutta on myöskin paljon suurempia kehityssuuntia käynnissä. Ja tämä on oikeastaan tärkeämpi kysymys. Eli mikä on nyt tämä merkitys ja mikä on menettely, jota noudatetaan tämän artiklan 33 osalta. Meissner sanoi tämä ja sanoi, että uutta teknologiaa on tulossa, mutta millä tavalla Euroopan komissio ja millä aikataululla Euroopan komissio ottaa uutta teknologiaa käyttöön, niin sitä ei ole kirjattu mihinkään. Eli tässä kohtaa olen eri mieltä Meissnerin kanssa. Eli miten nopeasti ja kunnolla No, sen puhuin tästä puolesta vuodesta. Eli miten voimme ottaa käyttöön tätä uutta teknologiaa, ja kun otetaan huomioon kaikki yhteen toimivuus ja muut kysymykset. Ja lopuksi, puheenjohtaja, on aika hauskaa, että komissio itse sanoo, että tämä lähestymistapa ei ole teknologisesti neutraali. Meillä on vain yksi teknologia valmiina tällä hetkellä, ja siksi valitsemme Wifin. Mutta keskeinen kysymys on tietysti se, milloin 5 g voidaan hyödyntää näissä kysymyksissä ja millaisten menettelyiden kautta. Ja olemme saaneet kirjeen UITPltä. Ja he ovat myöskin pyytäneet, että kiinnitettäisiin huomiota, ja puhun nyt Eli tässä puhutaan viestinnästä, joka liittyy junien valvontajärjestelmin, CVTC, eli kaupunkisovellukset ja muut. Ja kysyisin nyt komissiolta, miten tätä teknologiaa käsitellään ja miten tämä liittyy 5G ja, ja miten tämä sitten kytkeytyy vielä wifi-teknologiaan. Eli tarvitsemme lisäselvityksiä näistä menettelystä, jotka liittyvät artiklaan 33. Kiitos. Monsieur Ertug, la parole Kiitos. Edustaja Ertug, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia minunkin osallistan, osaltani sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Kiitokset erityisesti komissiolle. Periaatteessa äh, haluan sanoa, että minunkin mielestäni äh, äh, on oltava perusteellinen ennemmin kuin nopea. Esimerkiksi tämä kuolemantapaus Yhdysvalloissa viime viikolla, jos en täysin väärässä ole, niin taas tällainen kuolemantapaus oli. Se osoittaa, että me Euroopassa toimimme paremmin, kun otamme käyttöön täysin toimivan teknologian, emmekä toimi näin, että menetetään ihmishenkiä. Toisaalta, toi, muuten olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä kollega Meissner sanoi. Valitettavasti en pysty arvioimaan tätä epävirallista asiakirjaa, minun on luettava sitä vielä, mutta se mitä minä näin osoittaa, että ihan järkevällä tavalla on tehty ero lyhyen äh, välin ja pitkän äh, välin äh, teknologian välillä. Eli ne, te, tämä teknologia, joka on jo käytössä, jota käytetään jo testivaiheen ulkopuolellakin. Ja tätähän ei odota pelkästään teollisuus, vaan maailmanlaajuisesti olemme kilpailuasemassa muiden maailman alueiden kanssa, niin on kyllä järkevää ottaa käyttöön se, mitä on olemassa, eikä keinotekoisesti hidastaa prosessia. Toisaalta minun mielestäni täytyy olla mahdollista varmistaa tämä yhteentoimivuus, eli teknologianeutraalius on varmistettava silloin, kun 5G-teknologia on käytössä äh, kaiken kattavasti. Tärkeää on myös tämä äh, taaksepäin yhteentoimivuus äh, myös sellaiset ajoneuvot, jotka ovat vanhempia, niin pitäisi pystyä varustamaan, vaikka niissä ei tätä teknologiaa olekaan, koska päivän päätteeksi on tärkeää se, että tämän teknologian käyttöönotto toimii. Minä en halua minkäänlaista sekaliikennettä, jossa on ajoneuvoja, jotka eivät ole yhteen toimivia, e, jotka toimivat ainoastaan ajajapohjaisesti, kuljettajapohjaisesti ja sitten en myöskään halua sitä, että meillä on sellaista teknologiaa, joka vaatii pelkästään uusia ajoneuvoja. Siksi meidän pitäisi eh, hyödyntää lähestymistapaa, että käytämme tätä teknologiaa lyhyellä aikavälillä. Pitäisi olla jo mahdollista moottoriteillä mahdollistaa puoliautomaattinen ajo. Eh, Saksassahan jo kahden vuoden ajan on ollut eh, testivaihe useammilla moottoritiellä, joka minun mielestäni toimii varsin hyvin ja siitä voi varmasti oppia. Odotan kovasti seuraavaa keskustelua, kun tämä komission asiakirja on kunnolla käsitelty. Teknologianeutraalius on varmistettava. Se ei kuitenkaan saa pysäyttää meitä. Meidän pitäisi nyt tehdä se, minkä voimme jotta tätä ei keinotekoisesti hidastettaisi. Haluaisin vielä kiittää komissiota äh, työstä ja tähän asti, äh, kaikesta tähän asti tehdystä. Kiitos paljon. Edustaja Rike, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle esityksestä ja asiakirjoista, joita on meille lähettänyt. Kun me ensimmäistä kertaa saimme tietoa tästä delegoidusta säädöksestä. Minä olin aika yllättynyt ja kysyinkin ja pohdinkin tämän ehdotuksen laatua, josko se piti sisällään jotakin muutakin. Minä, minua kuultiin paljon. Minä olen tavannut myös komission jäseniä ja olen kyllä hyvin varautunut vieläkin minä vastustan monia asioita muodollisesti ja sisällöllisesti. Totta kai, kun puhumme tarkoitusperästä, tavoitteista, turvallisuudesta, siitä ei keskust- pidä keskustellakaan. Se on komissionkin sama näkemys. Me haluamme parantaa turvallisuutta, jotta voidaan hyödyntää kaikkea teknologiaa, joka vahvistaa turvallisuutta. Eihän siitä nytkään tarvitse keskustella. Se on itsestään selvää, mutta on muita ongelmia, muotoseikkoja Ensimmäinen yleinen kommentti on, kun puhutaan direktiivistä, lähdetäänkö sitä muuttamaan delegoidulle säädökselle, jossa sanotaan, että otan teidän omat sananne pitää, pitää saada paljon muuta toimeenpanevia päätöksiä aikaan, jotka ovat kehittyneet ajan muotoon. Jos ajattelemme vuotta 2019, maailmahan on muuttunut kokonaisvaltaisesti tuon, tuona aikana. Ensimmäinen kysymykseni on, eikö voitaisiin tässä tukeutua vähän direktiivin uudelleen tarkasteluun, koska ei tässä nyt olla enää samassa maailmassa teknologian kannalta eikä palveluiden kannalta. Ja minä pelkään, että jos meillä on paljon näitä toimeenpanevia päätöksiä, niin silloin, silloin ne eivät enää ole ajanmukaisia eivätkä asianmukaisia, eikä silloin ole mitään perusteluja niille. Toinen kommentti. vähän hämmästyttää tämä muoto tai tapa, millä tässä nyt on edetty ja toimittu. Meillä on delegoitu, tai siis päätös 13. maaliskuuta silloin ehkä lopetettaisiin kaikki vastakkainasettelut parlamentissa, mutta jos lähdetään pohtimaan ja lähdetään toimimaan, jos halutaan keskustella, niin kyllä tämä kaikki nyt vähän vaivaa, häiritsee minua. Öö, tässä tulee vaikutelma, että mitä lähemmäksi tullaan sitä kohtaa päätöstä, niin parlamentti on hajoamassa, haihtumassa käsin. tämän aika vakava asia, jos ajattelemme sisältökysymyksiä. Ajattelemmeko päätöksiä tästä direktiivistä, joka on vähän vanhentunut, ovatko ne vielä voimassa vai pitääkö meidän muuttaa ne, antaa ne seuraavalle parlamentille, koska parlamentin koostumushan muuttuu. Tämä on erittäin, erittäin iso päätös, ajatellaan sen seurausvaikutuksia. Minä olen pahoillani, mutta ne, jotka nyt tässä johtavat puhetta ja vetävät säätelyitä ja delegoituja päätöksiä ja säädöksiä, niin siinä se, mikä nyt on johtavana tekijänä, se on teknologian neutraliteetti, mutta se ei kyllä löydy täältä. Emme me ole noudattaneet teknologian neutraliteettia. Se häiritsee minua suunnattomasti, koska tämä valinta on erittäin raskas seuraamuksiltaan myös. Ei ole ainoastaan tarkoitus selittää, että voitaisiin mennä esimerkiksi ottaa käyttöön wifiä ja sitten kaikki se vie meitä eteenpäin, kehitys menee eteenpäin. Tämä on, ei se ihan näin ole. Tässä on otettu joitakin linjauksia onko ajateltu yhteen toimivuutta, esimerkiksi 5G-teknisyyttä. Jos me lähdemme tälle alueelle, mutta sitä ei sitten sovelleta muilla aloilla. Tässä on tehty teknologinen valinta yhdessä kohtaa, mutta ei kaikissa kohdin. Se yllättää minua sitäkin enemmän, kun en ole saanut teiltä minkäänlaista äh, tutkimusta kustannuksista ja vaikutuksista, vaikutusten arvioinnista, jos lähdetään nyt kehittelemään äh, infrastruktuuria ja teknologisia valintoja, niin kyllä meillä pitäisi olla siitä tehty vaikutusten arviointi käyttäjien kannalta ja kustannuksista. Te sanotte, että niin, niin, niin, mutta tämä teknologia, teknologia, teknologia on hyvin mielenkiintoista, koska se, käyttäjät ovat sen todenneet, mutta tässä on tehty valinta, jos ajattelemme esimerkiksi infrastruktuuria maantieverkoston kautta, mutta onko tässä ajateltu teollisuuspiirejä, ovatko he olleet tässä mukana, jos ajattelemme kilpailua kahden teknologisen muodon välillä? Eh, ehkä se nyt ei ole niin itsestään selvää, jos katsomme asiaa maakohtaisesti tai teknologia per teknologia varsinkin kun jos suoritusten tasot ovat samanlaiset. Ei, jos nyt seuraamme teidän optiota, jos ajattelemme pitkällä aikavälillä, niin kyllä meidän pitää pysyttäytyä 3G ja 4G emme me, meidän pitää ajatella, että samanaikaisesti on kahta, kaksi eri vaihtoehtoa, jotka vaativat erilaiset infrastruktuurit. Onko tässä nyt tehty para, paras teknologinen valinta maailmanlaajuisesti, jos ajatellaan kilpailukykyä? En ole laisinkaan varma. Ei, onko Kiina tehnyt tämän valinnan? Ei ollenkaan Kyllä, sekin pitää huomioida todellakin. Ja mikä on vieläkin mielenkiintoisempaa, niin Yhdysvalloissa käytiin samantyyppistä keskustelua ja siinä linjauduttiin aika tiukasti 5 g mm, Eli meidän pitää nyt tehdä jonkinlainen mm, yhteensopivuudet Wifin kanssa tai muun teknologian kanssa, mutta tässä tapauksessa on vielä paljon kysymyksiä, jotka joihin ei ole vastauksia. Yhtäältä ei ole teknologian neutraaliutta, eikä keskustelu ollut niinkään selveä, mitkä ovat vastavuoroiset edut kullakin taholla. Minulla on vielä paljon muita kommentteja, mutta ihan vihoviimeinen asia tässä kuitenkin. Kaikki korista, korostavat sitä, kuinka välttämätöntä on ottaa käyttöön ja kehittää 5Gtä Euroopassa – sen jälkeen, kun tästä on nyt paljon kiistelty, niin halutaan kiihdyttää tahtia. Ja valinta ehkä toi tehdään tulevien kuukausien aikana tai lähivuosina. Eikö nyt pitäisi tässä hidastaa tai sitten vähän lannistaa niitä intoja, ettei oteta 5Gtä niin nopeasti käyttöön, jos teillä nyt on sovellusala, jos teillä on sovellusala, joka raukeaa. Älkää nyt sanokaa ei, vaan kyllä. Jos minä nyt käytän 5Gtä vain, telekommunikaatiossa, televiestinnässä, se ole sama, jos tämä soveltamisala on välttämättömyys jossain jollain muulla sektorilla. Minulla on sellainen tunne, että on paljon paljon vielä aihetta pohtia monia seikkoja. Tässä on vähän kiirehditty menettelytavoissa, eikä se ole ihan luonteenomaista ja tavallista. Ei ole ihan tavallista komission työskentelytapaa se keskustelu jatkuu, mutta ei tässä nyt, en minä ole ainakaan mitenkään vakuuttunut siitä, että on tehty oikea valinta vähän hätiköydysti mielestäni. Monsieur. Kiitos paljon. Minä itse myös olin kirjannut itseni puhujan listalle vihreiden nimissä. En aio toistaa kaikkea sanottua, mutta menettelytavoista kuitenkin. En ymmärrä komission taholta sitä, miksi ette ole tulleet meidän luoksemme kertomaan, sanomaan kaikkea tätä jo vuosi sitten. Todellinen kysymyshän on tässä. Asia on, asian ydin on siinä hyvä, että tästä puhutaan tänään, mutta kai te nyt ymmärrätte, että jos puhutaan proseduraalisista, sääntömääräisistä termeistä, nyt on vähän myöhäistä. Miksi? Koska meillä on samanaikaisesti kaksi kuukautta jäljellä myös käyttää oikeuttamme tutkia näitä delegoituja säädöksiä. Ja nyt tässä ollaan vähän poikkeustilanteesta, joka on, pitää luoda. Tai sitten meidän pitää pelata sääntöjen mukaan. Valiokunnan puheenjohtajana minun on sanottava teille, että meidän on nyt pakko lähteä käsittelemään tätä aika vauhdilla. Toinen asia, olen pitkälti samaa mieltä edustaja rikeen kanssa – hän puhui pitkällisesti. Ihan hyvä, mutta hän on oikeassa. Sisällöllisesti yksi asia kyllä kaipaa esille nostamista. Te sanoitte tästä paperista, joka meille on lähetetty viime perjantaina, että tämä ITS 5G-teknologia on jo kehitetty Euroopassa. Te sanotte näin tässä paperilla. Minä Haluaisin nyt ihan konkreettisesti tietää, kun sitä nyt on käytetty, kehitetty Euroopassa. Voitteko te sanoa meille tässä ja nyt tänään, missä? Kenen toimesta? Ja mitkä ovat tuloksia, tulokset tänä päivänä? Siinä kaikki. Edustaja Koh. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das Kiitoksia puheenjohtaja. Viime kerralla, kun valiokunnassa pystymme käsittelemään aihetta, en valitettavasti voinut olla paikalla, mutta sain kuulla tänään, että usein mainittu sana teknologianeutraalius. Hyvät kollegat, tämä ne kollegat, jotka ovat käyttäneet tätä teknologianeutraaliusargumenttia, olen täysin samaa mieltä. Tietenkin teknologianeutraalius neutraalius on meille politiikassa erittäin tärkeää. Mutta tiedättekö, mikä on yhtä tärkeää? Se, että eh, tiettyjen hankkeiden käyttöönottoa ei eh, hidasteta sillä, että keskitytään aina vain uusimpaan teknologiaan. Nyt on kyse siitä, että mahdollistetaan vuorovaikutus ajoneuvojen välillä ja ajoneuvojen infrastruktuurin välillä. Tällä vuorovaikutuksella on potentiaalia huomattavasti lisätä tieturvallisuutta, koska se hyödyntää erilaisia ajoneuvoavustuksia avusteisia, auton ajoavusteita, mutta myös itsenäistä autonomista ajamista. Meidän täytyy varmistaa yhteentoimivuus ja mm, kom, yhteentoimivuus taaksepäin uuden sukupolven ajoneuvojen on pystyttävä toimimaan yhteen vanhan sukupolven ajoneuvojen kanssa. Jokaisen järjestelmän on toimittava yhteen toisen ajoneuvon kanssa, joka tulee toisesta maasta, on toisen järjestelmän alainen. Mitä hyötyä parastakaan teknologiasta on, jos sitä hyödynnetään vain joissakin ajoneuvoissa ja nämä eivät pysty toimimaan yhteen toisten ajoneuvojen kanssa? Ei yhtään mitään. Komissio ehdottaa äh, delegoidussa säädöksissään äh, asioita, jotka voisivat parantaa tieturvallisuutta jo nyt eikä vasta tulevaisuudesta. Ei saa unohtaa. On yli 25 000 syytä äh, pitää kiinni tästä ehdotuksesta, koska näin monta kuolemantapausta teillämme on vuosittain. Kiitos. Edustaja Van olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä Kohin kanssa. Tässähän puhutaan, jos on katsotaan tätä komission asiakirjaa, niin kyse on vuoden 2016 tilanteesta. Me muistamme, että komissio esitteli strategiansa. Eli ei nyt voi teeskennellä, että käsiteltäisiin tässä asiaa nyt ensimmäistä kertaa. Komissiolla on ollut aikaa ja meidän kautemme päättyy jo kahden kuukauden kuluttua. Me olemme puhuneet tästä asiasta useaan kertaan, mutta tärkeää on nyt saada aikaan tuloksia – meidän täytyy saada tuloksia eurooppalaisille yrityksille, meidän täytyy antaa juridista varmuutta investoijille. Ja sitten artikla 33 on tässä tekstissä. Ja siinähän komissiolla on mahdollisuus miettiä uusia vaatimuksia liittyen uuteen käyttöön otettavaan teknologiaan. Eli meidän ei pidä puhua ainoastaan teknologian neutraalisuudesta, vaan meidän täytyy varmistaa turvallisuus ja siihen, että teollisuus lähtee tähän mukaan. Koska viime kädessähän kyse on tieturvallisuudesta, kyse on myöskin liikennevirtojen tehokkuudesta ja tähän liittyy myöskin se, että pitää vähentää päästöjä, vähemmän pienhiukkasia – Eli meidän täytyy saada aikaan tuloksia ja mielestäni meidän pitää nyt edetä ja meidän pitäisi tämän tekstin kanssa nyt edetä ja komission pitäisi nyt esitellä sitten kunnollinen aikataulu tässä asiassa. Eli nyt tämä on toimitettu parlamenttiin neuvostoon ja toivottavasti kollegamme sitten seuraavassa parlamentissa ovat riittävän viisaita näissä kysymyksissä ja varmistavat sen, että tämä teksti astuu voimaan. Ja tällä tavalla voidaan hiukan vahvistaa myöskin Euroopan kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Ja äh, äh, anteeksi, korvaa puheen. Edustaja Virkkonen, olkaa hyvä. Anteeksi. Annan teille puheenvuoron sen jälkeen komissio. Thank you, Madam Chairman. Just a few words about the tech... Kiitoksia. Pari sanaa tästä teknologian neutraalisuudesta. Se tuli esiin monta kertaa ja kuten Kamp sanoi ja komissiokin sanoi, että he eivät ole teknologisesti neutraaleita lähestymistavassaan. Ja on hyvin tärkeää, että delegoitu säädös noudattaa eurooppalaista ITS-strategiaa ja siitä syystä siinä pitäisi olla mukana hybridi viestintää alusta pitäen. Ja kuten komissio sanoi, tämä ei ole neutraali teksti. Ja jos nyt katsotaan tätä sanamuotoa, niin ainoastaan ITS 5G viestintä on tässä otettu mukaan ja monet muut teknologiat on jätetty pois. Ja myöskin monet tämänhetkiset palvelut, joissa käytetään pitkän, pitkän matkan viestintä teknologiaa. Eli meidän täytyy pitää kiinni linjastamme, kuten totesimme ITS-strategian osalta. Eli meidän pitäisi olla teknologianeutraalita ja on hyvin tärkeää ja otetaan mukaan täydellinen hybridi, miksi alusta pitäen. Mutta tiedän, että tästä asiasta on erilaisia kantoja. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Virkkunen. Rove Depre komissiosta. Saatte mahdollisuuden vastata kaikkiin kysymyksiin. Ähm, Kiitoksia. Ehkäpä aloitan tästä ITS-direktiivistä. Onko se äh, vanhentunut? Ei. Äh, tietenkään, äh, uskokaa minua. Me olemme kehittäneet toimenpiteitä ITS-direktiivin alaisen aluksi. Meidän piti löytää toimintatapoja, mutta en ole koskaan nähnyt näin tulevaisuuden kannalta varmaa lainsäädäntöä en koskaan aikaisemmin. Me käsittelemme tietoihin pääsyä ennen kuin mikään muu sektori käytti. Meillä on kansallinen piste nyt käytössä. Monet startup-yritykset, monet ajotietoja antavat yritykset ja välineet käyttävät tätä. Ja tämä tapahtui jo 2010, joten minun mielestäni tämä tarkoittaa, että liikenteessä ja monilla muilla aloilla tämä oli kaikkein edistyksellisin ja fiksuin säädös, jota olen nähnyt. Ja tiedän, kuinka paljon parlamentti on vaikuttanut tähän me emme olleet kovinkaan tulevaisuuteen katsovia, kun katsoimme pelkästään teitä silloin, mutta neuvoston ja parlamentin äh, avulla otimme huomioon myös muunlaiset äh, liikennemuodot. Sitten kuulen tästä keskustelusta vielä ITS 5 vastaan 5G. Äh, ja ehkä tuohon kalvolle voitaisiin laittaa vielä kerran näkyviin tämä kaavio. Ja palatakseni myös edustaja Virkkusen kysymykseen, emme me rajoita toimintaa pelkästään wifi-ratkaisuihin. Päinvastoin, ehkä meillä on nyt mahdollisuus selittää, miksi tulemme tässä vaiheessa. Olisimme ehkä jossain vaiheessa voineet kehittää säädöksen ottamatta huomioon sitä, mitä voi tapahtua ja miten se voi tapahtua eri jäsenvaltioissa. Kerrankin me yritimme nyt olla vähän fiksuja. Me sanoimme, että hyödynnetään verkkojen Euroopan välineitä, otetaan käyttöön erilaisia pilottihankkeita eri jäsenvaltioissa. Nämä pilottihankkeet ovat kasvaneet ajan myötä seitsemässä jäsenvaltiossa on hyvin erilaiset tilanteet, hyvin erilaisia ratkaisuja kehitetään siellä käyttäen erilaisia teknologioita. Ainoa asia on se, että tässä vaiheessa me emme pystyneet päättämään harmonisointiprosessia 3 g suhteen Seuraavassa äh, delegoidussa säädöksessä katamme tämänkin. Teidän piravitse epäillä tätä ollenkaan. Äh, kollegat jäsenvaltioissa aktiivisesti työstävät tätä yhdessä alan kanssa. Kuten näette jo tuossa taulukossamme, tämä on jo suunnitteilla. 5G ja 5G2. Äh, uskokaa minua, tämäkin on osa tätä narratiivia mm, menkääpä takaisin 5G-toimintasuunnitelmaan. Silloin jo puhuimme yhteentoimivuudesta eri teknologioiden kanssa, täydentävyydestä. Me käytämme miljoonia 5G saadaksemme mitä? Emme tätä teknologiaa, vaan voidaksemme integroida tämän uuden teknologisen kehityksen jossain vaiheessa ja voidaksemme tarjota enemmän ratkaisuja. Tätäkin me toivomme. Mitä nopeammin, sen parempi se, mikä voi olla vaikeampaa, on se, että minulla on tämä tai joku laite kädessäni, jossa ei ole 5Gtä. Ja sitten haluan, että tämän päivän laitteeni ovat räätälöityjä toimimaan jonkun kanssa, joka tulee vähän myöhemmin. Jos näin olisi, niin sitten myös paljon asiakkaita, jotka pyytäisivät palveluja ja ratkaisuja – joita ei vielä ole olemassa. Joten onko meillä syytä odottaa vai onko niin, että olemme prosessin loppuvaiheessa. Valitettavasti ehkä on niin, että olemme saattamassa päätökseen tämän prosessin ensimmäistä vaiheesta, mutta se on ollut hyvin äh, perusteellinen prosessi. Olemme neljä vuotta tätä asiaa työstäneet ja sen sijaan, että olisimme heti tarjonneet tätä delegoitua säädöstä, yritimme antaa enemmän näkyvyyttä komission asiakirjalle, eurooppalaiselle strategialle vuoden 2016 lopussa. Te olette ottaneet kantaa tähän asiakirjaan. Me olemme keskustelleet näistä samoista asioista ei niin kauan aikaa sitten. Onko meillä samoja palveluja 5Gn kohdalla? Ei, ehkä, ehkä öö, pidemmälle meneviä ratkaisuja. Onko tämä ongelma? Ei ole, mutta taaksepäin yhteentoimivuus, se on ongelma. Se ei tarkoita, ja haluan muotoilla tämän uudelleen, me emme aio nyt odottaa pidempään. Me emme nyt rajoita tätä yhteen ainoaan teknologiaan, joten tätä ei pitäisi nähdä eh, sellaisena, ettei oteta huomioon muita teknologioita tai että yritetään eh, luoda kilpailua tai ristiriitaa teknologian välillä. Urbaanit eh, rautatieliikenne, emme puutu spektrumiin tällä säädöksellä taajuuksiin. Se katsoo sitä, miten voidaan varmistaa pääsy taajuuksiin urbaanille rautateille. Tätä toimintaa jatketaan, eikä delegoitu säädös myöskään sotke tätä. Mitä minun täytyy vielä sanoa? Ai niin, ehkäpä 33 artikla. Halusin vain sanoa, että me olemme avoimia kaikille teknologioille. Me varustaudumme siihen, että olimme mahdollisimman sitkeitä, jotta pystymme ottamaan mahdollisimman pian erilaisia teknologioita käyttöön. Täytyy olla keskustelua asiasta ja tämä liittyy myös tähän asiantuntijaryhmään. Pyysitte, että että se olisi avoin, ei pelkästään jo markkinoilla oleville. No missä kehitystä tapahtuu? Sitä tapahtuu monissa jäsenvaltioissa. Ja se, mitä minun on teille kerrottavaa, on, että verkkojen Eurooppa-mekanismin kautta olemme myös jäsenvaltioissa korostaneet tätä hyvin paljon, jotta käyttöönotto tapahtuisi Äh, harmonisoidulla tavalla. Joten monet näistä tavoitteista ja teknisistä määritelmistä, joita näette tässä, niin ne eivät ole mitään meidän omia tuloksiamme. Ne on kehitetty niiden kollegoiden äh, asiantuntemuksen avulla, jotka näitä hankkeita äh, vievät eteenpäin. 16 jäsenvaltiota on mukana. Sanon tämän, koska siinä vaiheessa, kun äh, olemme laatineet harmonisoidut säännöt, niin käyttöönotto lisääntyy todella voimakkaasti. En nyt aio mainita kaikkia, mutta uskokaa minua. Meillä on vahva tuki tälle lähestymistavalle. Ja sitten lopuksi. Ah, oui. Voisitteko sanoa, miksi ette mainitse näitä valtioita? Travaillons avec euh, l'Allemagne. Teemme yhteistyötä Saksan kanssa. No niin, jatkan taas englanniksi. In, in fact, all of West. Niin, koko Länsi, Pohjois ja Etelä-Eurooppa ovat mukana tässä äh, CITS-foorumissa 16 jäsenvaltiota ja viisi muuta äh, valtiota osallistuvat tähän alustaan kaikki. Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Espanja, Portugali, Italia, Slovenia, Itävalta, Sveitsi on assosioitu, Tsekin tasavalta, Saksa, Alankomaat, Belgia, Unkari, Tanska, Ruotsi, Suomi. Meillä on Uusi-Seelanti assosioituneena, Sanokaa vaan ne, jotka ovat tässä mukana, mennään nopeammin. In the eastern part of Europe. No ne, jotka eivät ole mukana, ovat siis Itä-Euroopassa on valtioita, jotka ovat vasta valmistelemassa jäsenyyttä. And last comment you ask about... Ja viimeinen kommentti. Te kysyitte tästä epävirallisesta asiakirjasta. No, me lähetimme teille nämä tiedot niin pian kuin mahdollista, mutta se ei ole komission tiedonanto vielä viikko ja sitten delegoitu säädös on valmis ja näette sen ja se välitetään virallisesti parlamentille. Kiitos oikein paljon. Merci, Madame Depré. Kiitos paljon, Rouva Depré. Aikataulusta te vahvistatte sitten meille, jotta me saamme delegoidun säädöksen 13. maaliskuuta. Varmasti hyvä. Edustaja Meisner, olette pyytäneet vielä puheenvuoron. Kiitoksia, yritän puhua lyhyesti. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei olisi kuvitellut, että tänään puhutaan siitä, miten otetaan käyttöön teknologia, joka parantaa tieturvallisuutta näin paljon, ja miten ajoneuvot viestivät keskenään. Olisin kuvitellut, että se on science fictionia, mutta tämä nyt on olemassa, ja sitten mitä ajatellaan, kun ajatellaan teknologian neutraalisuutta, niin minä aina puolan sitä, kun on olemassa erilaista teknologiaa. Esimerkiksi hiilenpoistoteknologiaa ja meillä on biomassa-autoja ja muita autoja ja niitä jo käytetään. Eli me tarvitsemme neutraliteettia. Jos meillä on vain yksi teknologia, joka on käyttökelpoinen tällä hetkellä, niin silloin ei voida vaatia neutraliteettia, jos ainoastaan yhtä voidaan hyödyntää. Eli meidän täytyy tässä nyt edetä ja varmistaa se, että 5G voidaan ottaa tähän mukaan. Uskon, että näin tulee tapahtumaan, koska totesin aikaisemmin, että jos mietitään, miten teknologinen kehitys aina vain nopeutuu, niin uskon, että sitä voidaan sitten käyttää kaikkialla. Ja sitten Ismail sanoi, että et halua mitään sekatilannetta. No tietysti olisi hyvä, jos tulevaisuudessa kaikki autot voivat viestiä keskenään. En usko, että näin tulee ihan tapahtumaan. Eli Tiedän, että jotkut ovat näiden asioiden suhteen hyvin skeptisiä ja sanovat, että eivät halua mitään autoa, joka välittää tietoja muille. Eli meidän ei pidä pakottaa ketään ottamaan käyttöön autoa, joka on tällainen, mutta lopuksi vielä sanoisin, että tietysti on epäilyksen aiheita ja olisi hyvä, jos olisi enemmän teknologiaa ja voitaisiin käyttää useita teknologian aloja samanaikaisesti, mutta komission pitää nyt meitä jatkuvasti ajan tasalla ja odottelen nyt sitten sitä, että tämä hyväksytään. Tässä lyhyessä ajassa, kun meillä on vielä jäljellä. Kiitos paljon edustaja Meisner. Viho viimeinen kysymys. Vin van de Kamp, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy varoa, ettei tässä, ettei tässä nyt turhaan kiistellä komissio aina on tukenut myöskin tänään ja myöskin kirjallisesti sitä, että kehitetään uutta teknologiaa. No nyt kyseessä on 5G-teknologia. Ja kysyin, voidaanko artiklia 33 muuttaa niin, että kaikille tulee selväksi, millä tavalla, kuinka nopeasti ja mikä asiantuntijaryhmä sitten päättää uuden teknologian käyttöönotosta. Mutta tähän kysymykseen en saanut vielä mitään vastausta. Saadaanko komissiolta tähän vastaus? We, we as... Niin. Me totesimme aikaisemminkin ja toistan vielä. Komissio uskoo, että 5G-teknologialla on oma paikkansa ja me tuemme sitä. Mutta me emme voi ennustaa tulevaisuutta. Voimme vain sanoa, milloin se on käytössä. Emmekä nyt tällä hetkellä tiedä, millaisissa palveluissa sitä tullaan käyttämään. Eli kun delegoidun säädöksen tarkastuslausekkeessa sanotaan, että jos tulevaisuudessa halutaan tehdä muutoksia asetukseen, niin silloin komissio viipymättä tarkastelee asiaa, niin näin tulemme tekemään, mutta me emme tiedä vielä, millaisia tietoja tulemme saamaan ja milloin. Voimme vain sanoa, että me analysoimme tätä viileitä. Ja toinen asia, kahden kuukauden sisällä me toimitamme tämän tekstin asiantuntijaryhmälle ja olemme selvittäneet, että siinä on mukana kaikki tärkeät sidosryhmät sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Neuvottelut käynnistetään ja tämän lisäksi, ja tätä vielä ette olette nähneet, mutta olemme yrittäneet asettaa aikataulun tälle alkuanalyysille. Mutta emme kuitenkaan tänään pysty vielä tekemään mitään lopullista päätöstä, koska emme tiedä, mistä päätetään. Ja lopuksi täytyy sanoa, että tässä on myöskin oikeudellinen kysymys. Komissiolla on aloiteoikeus me emme, emme voi sulkea pois omia päätöksiämme, kun emme edes tiedä, mistä päätetään. Eli olemme sitoutuneet siihen, että olemme avoimia. Me olemme useaan otteeseen todenneet, että uskomme, että teknologia tulee, uskomme, että sillä on roolinsa, ja heti kun se tulee, tarkastelemme sitä viipymättä. Tämän voimme tehdä ja tämän voimme luvata tänään. Merci à la commission. Kiitos komissiolle näistä tiedoista. Kiitos, että jäitte tänne kanssamme kertomaan meille päätöksistä vähän tarkemmin. Niihin tarvitaan joskus vähän lisävalaistusta. Nyt pyydän kaikkia meppejä jäämään tänne saliin ja sen enempää viivyttelemättä jatkamme istuntoa nyt suljetuin ovin ja pyydän kaikkia niitä, jotka eivät voi jäädä suljettujen, suljettujen ovien sisällä pidettävän kokouksen lähtemään välittömästi salista pois. Kiitos. Okay.